il a, il a... Buongiorno a tutti. Hyvää päivää kaikille. Hyvää päivää kaikille aloitetaan tämän päivän, eh, tämän iltapäivän työt. Meillä on nyt yhteiskeskusteluhorisontti 2020 puiteohjelmasta ja eh, olimme ajatelleet, että annamme puheenvuoron kaikille esittelijöille, viisi minuuttia kullekin. Kaikille siis niille, jotka ovat mietinnön kirjoittaneet eri aiheista. Nyt annan ensimmäiseksi puheenvuoron Riera Maduvelille. Olkaa hyvä. Bueno, pues, uh, muchas gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. On vaikea tiivistää sopimusta näin pitkän ajan työstä ihan lyhyesti, mutta yritän kuitenkin, kuten te muistanette, viimeiset kolmikantaneuvottelut horisontti 2020 pidettiin ennen kesää Irlannin puheenjohtajakaudella ja päädyttiin poliittiseen sopimukseen neuvoston kanssa. Erittäin tärkeä sopimus, niin mitä tulee ohjelman sisältöön kuin sen budjettiin. Kuten tiedätte, me voimme siis, sisäisen budjetin käyttää, vaikka kokonaissumma ei vielä ole määritelty, koska se riippuu lopullisesta päätöksestä, joka tehdään rahoituskehyksestä, no, rahoituskehyksestä. Parlamentissa olemme kuitenkin varsin tyytyväisiä tähän sopimukseen. Olemme vakuuttuneita siitä, että saatiin aikaan hyvä sopimus ja, mitä, ja puiteohjelman laatu on varsin hyvä ja näin ollen siihen liittyy valtavasti mahdollisuuksia, potentiaalia voidaan parantaa tieteellistä ja tutkimus- ja innovaatiojärjestelmänsä parlamentti työllään pystyi parantamaan komission alkuperäistä ehdotusta moninkin eri tavoin ja niin kuin jo sanoin, mainitsen vain muutamia asioita ihan lyhyesti. Kaikkein tärkeimmät kohdat, jotka kuuluvat tähän merkittävään sopimukseen. Ensinnäkin uusi puiteohjelma sisältää uusia keinoja laajentaa huippuosaamista ja osallistumista. Erityistoimilla pyritään tukemaan e, huippuosaamista missä tahansa löytyykin. Nämä uudet toimenpiteet, vaikkakaan ne e, eivät kuulu eivät kuulukaan tähän ensimmäisen päivän, kun parlamentti pyysi, niin kuitenkin niillä on oma budjettinsa ja poliittista näkyvyyttä, jota tarvitaankin. Ja yhdessä tiedeohjelman kanssa yhteiskunnalle. Tämä on uusi, uuden tyyppinen ohjelma, joka liittyy komission kolmeen pilariin sen ehdotuksessa. Haluaisin vielä sanoa, että tiedeohjelma yhteiskunnalle sen takia. Siellä on hyvin mielenkiintoisia ehdotuksia ja olemme vakuuttuneet, että tätä kautta voidaan laajentaa tukea tieteelle ja tutkimukselle ja voidaan vahvistaa vuoropuhelua yhteiskunnan ja tiedeyhteisön välillä. tämä varmasti tulee saamaan aikaan vastuullisempaa tieteentekoa ja vahvistaa myös eurooppalaista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää, koska niin kuin, niin kuin olen monta kertaa sanonut, e- eristäytynyt järjestelmä on aina heikolla kantipohjalla ja me tarvitsemme vahvaa järjestelmää, mitä tulee tutkimuksen ja innovaation. Sitten toinen asia, toinen asia lyhyesti Marie Curie ja vahvistetaan myös tämän sopimuksen myötä, koska tässä budjetti, sen budjettiosuus on suhteellisesti lisääntynyt verrattuna komission alkuperäiseen ehdotukseen. Marie Curie parantaa ihmisen voimavaran käyttöä tutkimuksessa ja tieteessä. Kaikki myöntävät tämän ja siksi tämä parannus oli merkittävä. Myös tutkimus ja innovointi ympäristöystävällisen energiaan vahvistuvat sopimuksessa. Ja näin varmasti tulemme täyttämään tavoitteet, jotka olemme asettaneet eurooppalaisena itsellämme, kun toimitaan ilmastonmuutosta vastaan. Loppusopimuksesta täytyy vielä sanoa se, että se on tyydyttänyt hyvin kaikkia. Ja tämän sopimuksen myötä varmasti saamme aikaan laajempaa, parempaa osallistumista PK-yhteisöstä käsin. Ei vain sen takia, että 20 prosenttia budjetista, kokonaisbudjetista annetaan sosiaalisiin haasteisiin tämän tyyppisissä yrityksissä, vaan senkin takia, että uusi väline PK-yritykselle saa oman budjettinsa ja se on riittävän suuri, niin kuin parlamentti pyysi Haluan muistuttaa siitä, että tuki PK-yritykselle oli alusta lähtien yksi selkeistä painopistealueista parlamentille tuki vahvistuu vielä uuden välineen myötä, Fast Track-välineen kautta. Se on alhaalta ylöspäin suuntautuva mekanismi, koska se, sen myötä voidaan käsitellä erilaisia kirjallisia kysymyksiä, joita saattaa tulla esiin ohjelmien kokeiluvaiheessa. Niihin voidaan tarttua nopeasti ja saada tarvittavat tulokset kohtuuajassa. Uusi mm, mekanismi liittyy tähän pilottivaiheeseen ja siitä on riittävästi hankkeita rahoita, näin voidaan objektiivisella tavalla arvioida mekanismin sopivuutta. Sopimuksen ansiosta myös ensimmäistä kertaa puiteohjelmassa otetaan huomioon, että julkaisuja, saadaan tutkimustoimista aikaan ja jota on rahoitettu tästä ohjelmasta, niin niihin pitää myöntää vapaa pääsy ja pitää saada käyttää. Ja lopuksi puheenjohtaja tullaan edistämään avoita pääsyä ohjelman tuloksiin ja mitä tulee sukupuolitutkimukseen. Artikla 15 on varsin vallankumouksellinen. Komissio jo otti tämän etuksen huomioon, mutta parlamentti sai aikaan sen, että pystytään vielä kehittämään kahteenkin suuntaan. Ensinnäkin voidaan edetä kohti tasapainosta naisten ja miesten osallistumista ohjelmaan ja toiseksi tässä otetaan sukupuolikysymys kaikkiin toimiin mukaan, mitä tulee tutkimukseen ja innovointiin, kun tästä rahoitus tulee ohjelmasta. Tässä saadaan myös parempi tasapaino aikaan suurten projektien ja keski- ja, pien- ja pienten ja keskikokoisten projektien välillä, koska tähän mennessä isot hankkeet ovat niille kaikki varat. Sitten kannattaa myös mainita, että avoimuus on parantunut yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksissa. Tässä on saatu aika tasa, hyvä tasapaino aikaan. Sitten toinen tärkeä kysymys koordinoidaan erilaisia sosiaalisia haasteita. No, näitä nyt on vaikka kuinka paljon, minulla on aikaa mainita kaikkea. Mutta vielä lopuksi, niin kuin jo sanoin, parlamentti on siis todella tyytyväinen tähän neuvoston kanssa aikaan saatuun sopimukseen se tuli vielä hyvissä ajoissa niin, että horisontti 2020 voi lähteä liikkeelle jo ensi vuoden alusta niin kuin oli tarkoituskin. Vielä vain sen verran, että joitakin puutteita tietysti on, mutta vielä ihan parilla rivillä kiittäisin, kiittäisin kaikkia niitä, jotka ovat saaneet aikaan tämän sopimuksen ja auttaneet sinne, ja näin ollen ovat myötä vaikuttaneet siihen, että Horisontti 2020 puiteohjelma toteutuu. Lupaan, että seuraavassa puheenvuorossani niin aloitan pikemminkin kiitoksista, enkä lopeta vain niihin. Kiitoksia. Kiitoksia Teresa. Nyt meillä on se ongelma, että meillä on 60 minuuttia käytössämme ja viisi puhujaa ja seitsemän ja puoli minuuttia on jo käytetty. Nyt kollega Christian Eiler, olkaa hyvä. Ensin haluaisin viitata siihen, että ymmärrän tuon aikarajan. Tiedän, että Puheenjohtajalla on vaikea tehtävä. Kaksi ja puoli vuotta olemme keskustelleet budjetista, joka on suuri. Ja pitäisi kai kuitenkin käyttää vähän enemmän aikaa keskustellaksemme näistä aiheista. Minä lähtisin liikkeelle kiitoksista. Haluaisin kiittää henkilökohtaisesti kaikkia kollegoita, varjoesittelijöitä, kaikkia työntekijöitä. Haluan sanoa tämän siksi, että olen tutkimuksen puiteohjelma seitsemässä ollut jo neuvottelemassa ja koskaan ei ollut valmistauduttu niin hyvin kuin tällä kertaa. Parlamentti on todella nyt noudattanut Lissabonissa saatuja tehtäviä. Nyt ei ainoastaan valvota, jotenkin katsota mitä tapahtuu, vaan parlamentti on lähtenyt muodostamaan, ollut mukana päättämässä ja taistellut budjetin puolesta. Budjetista, no tämä liittyy tähän, pyrin nyt Teresan puheenvuoroa täydentäen tekemään muutaman huomion. budjetti oli nyt pettymys ehkä kaikille. Voidaan sanoa, että jotain korotusta, mutta jos verrataan nyt vuoden 2013 lukuihin, niin horisontti 2020 on kaiken kaikkiaan leikattu. Ja jos katsottaisiin tarkkaan yksittäisiä osia, niin tämä on 10 prosentin leikkaus ja tämä ei ole oikein, eikä se vastaa yhteisiä tavoitteita Euroopan unionissa. Mehän lupasimme, että BKTstä 3 prosenttia menee tutkimukseen ja tästä olemme vielä kaukana tästä tavoitteesta. Meidän sukupolvemme, mutta nuoret myöskin joutuvat tästä maksamaan. En halua sanoa tätä siksi, että haluaisin pilata nyt tällaisena päivänä täällä mukavan ilmapiirin, mutta haluan kuitenkin hyvin selkeästi sanoa tämän asian, koska se on tärkeä. Periaatteessa 2020 tavoitteet, joista sovimme tutkimusmenojen osalta, ovat tavoitteita, joihin ei ole päästy. Meillä on nyt tällainen kustannusmalli, joka on ollut esillä pitkään, josta on keskusteltu, jonka puolesta jota vastaan voidaan argumentoida – komission yksinkertaistamisvaatimukset ovat sinänsä oikeutettuja, mutta on kuitenkin sanottava, että tulevan budjetin osalta on todettava, että tämä voi myös johtaa siihen, että saadaan vähemmän ohjelmia enemmällä rahalla. On sanottava, että tämä ei välttämättä ole huono asia, mutta on kuitenkin todettava, että tällainen tämä uusi kustannusmalli on. Meillä on kuitenkin yhteistä menestystäkin takana mennyt. Me olemme taistelleet komission kanssa, mutta se johtui siitä, että molemmat osapuolet ovat taistelleet tärkeän asian puolesta, että saadaan nopeammin toimiva, paremmin toimiva ohjelma. En ole toista jo mainittuja seikkoja. Kaiken kaikkiaan on tärkeää tässä yhteydessä todeta, että tulevaisuuden näkymiä ajatellen tämä alhaalta ylös lähestymistapa on sellainen, joka leviää maailmalla, eli nopeampi, helpompi täytäntöönpano niin, että suuntaudutaan markkinoille enemmän. Marie Curie-ohjelmaa ja parlamentille tärkeitä asioita on vahvistettu. Ja me olemme myös nyt onnistuneet siinä, ettei pystytä aina näissä pienissä kiintiöissä ja niin edelleen on onnistuttu tukemaan PK-yrityksiä niin, ettei synny sellaista käsitystä nyt, että eurooppalaiset ohjelmat ovat niin hankalia, että niihin ei voida edes osallistua. Eli nyt lopulta tehdään jotain PK-yritysten eh, esiin eteen. Ei siis niin, että pyritetään ajamaan pk-yrityksille kaikkein suurimpia teknologisempia ohjelmia. Kaiken kaikkiaan on päästy siihen, että laajennetaan osallistumista. Tämä on ehkä monimutkaisin ja kiistanalaisin kysymys. Tämä liittyy nyt sisältöön enemmän kuin kiintiöihin, eli me otamme huomioon sen, että haluamme, että niillä alueilla Euroopassa, joissa kehitys on vähän jäljessä, kasvua saadaan innovaatioiden tutkimuksen kautta. Olemme tehneet tarjonnan. Tämän, tarjouksen tämän pitäisi liittyä alueisiin selkeästi, ei jäsenvaltioihin, niin ettei syrjetä ketään. Yhdessä neuvoston ja komission kanssa on löydetty vihdoin vastaus, joka aikaisemmin on ollut kiintiöiden kautta toimiva järjestelmä eikä niinkään sisällön kautta nyt on muutettu tätä osallistuminen sen laajentamiskysymystä. Sitten viimeisenä seikkana kysymys, joka puhuttaa meitä kaikkia tulevaisuudessa. Onko ohjelma muuttunut tutkimusohjelmasta ja lähestynyt enemmän innovaatioita? Parlamentti on pyrkinyt kunnolliseen tasapainoon. Se, että pyritään lähelle markkinoita, johtaa usein juridisiin ongelmiin, mutta entä rahoitusongelmat? Nyt mielestäni ohjelmassa todella pyritään lähemmäksi markkinoita, lähemmäksi yrityksiä, lähemmäksi innovaatioita. Kuitenkin huolehtien siitä, että kaiken pohjalla on kuitenkin tutkimus ja perustutkimus myös. Kaiken kaikkiaan meillä on nyt kunnianhimoisin ohjelma, mitä EUlla tutkimuksen alalla on koskaan ollut. Olen, ol, olen ylpeä tästä työstä. Hienoa, että kollegoiden kanssa on pystytty vähän muuttamaan tätä asiaa, niin tämän asian on löydettävä Euroopasta se tuki, jonka se ansaitsee. Kiitos. Grazie Christian Ehler. Kiitoksia Christian Ehler ja nyt sitten Maria Carvalho. Uh, thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun mietintöni käsittelee erityis sen ohjelman täytäntöönpanoa, joten se täydentää Teresan mietintöä ja ähm, ja menee yksityiskohtiin, joten en toista sitä, mitä Teresa Rieramadurel sanoi, vaan täydennän ainoastaan. Ensinnäkin haluaisin kiittää muita esittelijöitä hyvästä yhteistyöstä ja työstä, ja haluaisin kiittää myös kaikkia henkilökunnasta ja sihteeristöstä ja ryhmistä hyvästä työstä ja hyvästä ilmapiiristä, joka meillä on ollut Kuten tiedätte, Horisonto 2020 on jaettu kolmeen pilariin. Ensimmäinen pilari öö, huippuosaaminen tiedeteessä olemme korostaneet kovasti Marie Curie-ohjelmaa ja olemme yrittäneet uudelleen integroida tutkijoita sen jälkeen, kun he ovat, ähm, äh, heillä on ollut tällainen kansainvälinen kokemus. Tämä on suuri ongelma Euroopassa ja me olemme onnistuneet ottamaan tämän uuden äh, osan mukaan Marie Curie-ohjelmaan. Äh, olemme myös tulevaisuuden teknologioihin teknologiat ottaneet mukaan ensimmäiseen pilariin. Ensimmäisessä, toisessa pilarissa on PK-yritykset ja PK-yritysväline, ja kuten jo kaksi kollegamme sanoivat, puhuivat budjetista. Meillä on nyt myöskin komission ehdotuksen lisäksi tällaisia innovaatioseteleitä, Eh, olemme ehdottaneet tätä. Tämä on hyvin yksinkertainen, mutta ei niin helppo panna täytäntöön komissiossa. Tämä on hyödyksi eh, nuorille eh, tutkijoille, jotka haluavat perustaa uusia yrityksiä, pk-yrityksiä. Kolmas pilari, siinä on ollut ehkä eniten muutoksia. Me olemme luoneet kaksi uutta toiminta, toimialaa Yksi on tämä merialan osa-alueet ylittävä osa-alue, joka kattaa liikenteen, meren ja resurssit. Ja toiseksi, koska meillä on hyvin paljon tarkistuksia kollegoilta, olemme luoneet uuden toimen, joka käsittelee kulttuuria, kulttuuriperintöä ja eurooppalaista identiteettiä, jossa hyödynnetään siis uutta teknologiaa tie, taiteessa ja kulttuurissa energiatehokkuus esimerkiksi historiallisissa kaupungeissa. Tässä on kyse hyvin mielenkiintoisista toimista. Olemme jakaneet yhteiskunnalliset haasteet kahteen. Yksi on sosiaaliset tieteet ja humanistiset tieteet, toinen on turvallisuus. Olemme myös ottaneet mukaan tähän sellaisia kysymyksiä kuin köyhyyteen liittyvät sairaudet. Olemme korostaneet sitä enemmän. Olemme ottaneet mukaan henkilökohtaisen lääketieteen ja useita viittauksia harvinaisiin sairauksiin. Energian kohdalla olemme lisänneet budjettia kunnianhimoisesti meillä on nyt kokonaispaketti energiassa, joka kattaa kaikki energiateknologiat ja prosessit. Korostimme enemmän energiavarastointia, älyverkkoja, eli siis tuotannosta loppukäyttäjälle asti. Tämä äh, tehdään tämän äh, älykäs energia Euroopalle hankkeen käyttäjä. Olemme antaneet sille 15 prosenttia koko energiabudjetista. Olemme ottaneet hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin mukaan ja äh, hiilidioksidin varastoinnin ja käytön e, ensimmäistä kertaa mukaan. Sitten horisontaaliset kysymykset. Kollegamme ovat puhuneet laajentumisesta. Tässä oli eh, uusia toimia tai komission ehdotuksissa ryhmittyminen ja eh, tällainen yhteistoiminta, jossa voidaan siis erilaisia instituutioita eh, panna yhteen, tekevät yhteistyötä. Ja sitten sitten olemme korostaneet synergiaa horisontti 2020 välillä ja rakennerahastojen välillä ja olemme korostaneet, että tällä tavoin voidaan yhteisrahoittaa teollisia demonstrointihankkeita, myöskin apurahoja, eh, joita ei ole pystytty rahoittamaan rahoituksen puutteen takia me pystyisimme rahoittamaan näitä asioita rakennerahastojen kautta. Sitten lopuksi olemme tulleet siihen tulokseen, että horisontti 2020 on enemmän kuin pelkkä rahoitusmekanismi. Haluamme, että se myöskin äm, luo puitteet tutkimukselle Euroopassa. Olemme aloittaneet terveysalalta ja olemme pyytäneet, että komissio järjestäisi tällaisia alhaalta ylöspäin tieteilijöiden johtamia paneeleja, jotka den kautta näiden eri hankkeiden välille löytyisi synergioita, jotka rahoitetaan siis Horisontti 2020 ohjelmasta ja myöskin, jotta voidaan selvittää, mitä muissa e, jäsenvaltioissa tapahtuu ja voidaan edistää tiedonvaihtoa terveysalalla. Joten tässä ovat nämä erityisohjelmien piirteet ja kiitän vielä kaikkia kollegoja. Ole. Kiitoksia Maria Kalvoajo ja seuraavaksi Maria ja Matias. Obrigada, presidente. Vai eu vou começar... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan heti alkuun kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat osallistuneet prosessiin. mielenkiintoista työtä ja saimme aikaan tosiaan hyvän sopimuksen. mitä tulee innovointi- ja teknologiapuoleen. Kollegat ovat esittäneet jo pääkohtia sopimuksesta. En toista asioita, Me emme nyt oikeastaan puhukaan siitä, onko tämä sopimus hyvä vai huono. Ei ainakaan pitäisi olla puhumassa siitä, koska mutta on kuitenkin joitakin asioita, joita pitäisi tarkastella. Ensinnäkin talousarviota emme pystyneet pitämään sitä täysin siinä muodossa kuin olisimme halunneet, mutta mielestäni kuitenkin säilytimme suuren osan siitä, mitä halusimme innovoinnille ja teknologialle vältimme erilaisia leikkauksia, jotka koskesivat koko viitekautta. Ja mielestäni tämä on tärkeä seikka. Toiseksi tämä liittyy keskittämiseen. Y- yhteiset teknologian kanssa saavat paljon rahoitusta, ymmärrämme kyllä sen, mutta mutta suurimmassa osassa EU-valtioita on myös paljon niitä, jotka eivät voi tähän prosessiin osallistua. Tämä on erittäin tärkeää, koska on tavallaan kyse tällaista uutta u, u, aikaisesta tutkimuksesta ja pitäisi muistaa, mitä voidaan saada aikaan, jos keskitetään teknologian alalla. Täällä puhutaan myös alueellisesta tutkimuksesta, innovoinnista, ja se ehkä on osaratka- osaratkaisu ongelmaan. Voidaan saada rahoja liikkeelle ja saada myös osallistujia laajemmin mukaan, jos voimme saada aikaan tällaisia alueellisia järjestelmiä, jotka niin kuin nyt sanoin, tällä hetkellä ne on suljettu pois. Eivätkä ne tavallaan saa samassa määrin tunnustusta kuin olemassa olevat keskukset jo nyt saavat. Kun tarkastellaan siis järjestelmää, jolla voidaan kehittää alueista tutkimusta, mutta myös pitäisi varmistaa, että osallistujat saavat myös tunnustuksen, että he kuuluvat tiettyihin innovointiyhteisöihin tai keskuksiin jäseninä. Alueellisen innovoinnin järjestelmän kautta mielestäni saamme aikaan vahvemman reaktion, kun pyrimme tavoitteisiimme, jotka liittyvät 2020-ohjelmaan. Voimme saada johdonmukaisemman, tehokkaamman, innovoimamman Euroopan ja yritetään poistaa myös epätasa-arvoisuutta tällä alalla, jota voimme vielä todeta Euroopassa olevan. Kyseiset yhteisöt, innovaatioteknologia, teknologisen innovoinnin yhteisöt, nehän ovat olleet yksi pääongelmana koko neuvottelujen ajan komission kanssa. Komissio ehdotti kuutta yhteisöä, jotka sitten on jaettu vielä kahteen eri osaan. Parlamentti taas suhtautuu asiaan eri tavoin. Ja me olimme sitä mieltä, että kolmen segmentin lisä, sijaan pitäisikin olla kolme. Kaksi ensivaiheessa, jotka kattaisivat komission prioriteettiehdotukset ja kattaisivat paremmin sen, mitä me haluaisimme. Sitten kaksi olisi myös kaksi eri osaa myös tässä kolmannessa, tai siis yksi vain tässä viimeisessä osassa. Tämä ei ollut par- parlamentille prioriteettikysymys, ja nyt näitä on sitten vain viisi. Ja myös eh, e- tulevaisuuden elintarvikkeet pitäisi panna tähän toiseen vaiheen yhteisöjen joukkoon. Joten Meidän sopimuksemme myötä me saamme enemmän tällaisia teknologiainstituutin tyyppisiä toimijoita. In, teknologia ja innovointi kaikki liittyy toisiinsa, mutta yleisesti ottaen oli hyvä, että vahvistettiin innovaatioteknologiaa. Eihän eivät nämä instituutit täysin päällekkäisiä ole, mutta me haluamme, että kyseiset yhteisöt ja instituutit olisivat demokraattisempia ilman, että ne ovat täysin riippumattomia. Kaiken kaikkiaan mielestäni meillä on varsin kohtuullinen kompromissi lopputuloksena parlamentin perusta tavallaan on suojattu tiettyyn joustovaroin. Muutoinhan tämä ei olisi kompromissikaan, mutta se nyt on kuitenkin kompromissi. Tässä on mukana paljon sellaista, mitä me halusimmekin. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja ja parlamentin jäseniä, jotka osallistuvat aktiivisesti näihin keskusteluihin ja neuvotteluihin strategisesta agendasta ja myös osallistuvat tähän asetuksen laatimiseen, joka kattaa nämä instituutit ja yhteisöt. Terminaatto. Hyvä. Olemme nyt päättäneet tämän esittelijöiden kierroksen ja nyt menemme kollegojen puheenvuoroihin. Ja minä nyt toivoisin, että kollegat eivät protestoisi kovasti ja äänestyksessä, joten voimme sitten ehkä aloittaa äänestyksen vähän myöhemmin ja sitten annan kolme minuuttia kollegoille, ensinnäkin kollega Tsukala. Ei will of for, as Mr. Eller said. Minä, kuten herra Eller sanoi, tämä on hyvin tärkeä aihe ja kyllä meillä on vähän nyt kiireinen keskustelu siinä. Kuten edustaja Karvalio ja edustaja Eller, minäkin olen katkerasti eh, pettynyt siihen, että menetimme tämän budjettitaistelun. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan unioni ei usko yhtä vahvasti kuin mitä se Lissabonin strategiassa väittää, että sillä tulee olemaan tietoon perustuva talous ja että siitä tulisi maailman kilpailukykyisin talous. Päinvastoin uskon, että Eurooppa on häviämässä kilpailu kyvyn taistelun, kun on kyse tieteellisestä tutkimuksesta sekä sisäisesti että ulkoisesti, eli siis maailmanlaajuisesti. Useat Euroopan alueet eivät myöskään pysty pitämään kiinni Lissabonin strategian tavoitteista. Olen katkerasti pettynyt tähän mitä tulee Euroopan teknologiainstituuttiin, olen erittäin iloinen, että saatoin käydä keskustelua tästä. Olen kiitollinen kaikille kollegoille, jotka osallistuivat siihen keskusteluun. Uskon, että Euroopan teknologiainstituutti on tämä puuttuva linkki, joka mahdollistaa sen, että pystymme muuttamaan Euroopan tutkimus prosessit innovaation kautta pk-yritykseksi ja kasvuksi ja hyvinvoinniksi. Sillä se on ainoa väline Horisontti 2020 puitteistossa, jossa korostetaan voimakkaasti koulutusta vuoteen 2020 mennessä. EIT tulee tuottamaan 10 000 maisterin ja tohtorin tutkintoa, joilla on myöskin koulutusta yrittäjyydestä. Nämä äh, nuoret tieteilijät tuovat perustamaan uusia yrityksiä, joita me tarvitsemme, että saisimme työpaikkoja ja kasvua. Olen myös erittäin iloinen siitä, että että alueellinen innovaatiostrategia hyväksyttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä tulee olemaan synergioita äh, kansallisten ja alueellisten rahastojen kanssa äh, ympäri Eurooppaa. Uskon, että tästä tulee, e, tällä tavoin EITstä tulee vahvempi ja e, mahdollistaa sen, että innovaatioparadigma leviää myös vähemmän kehittyneille Euroopan alueille. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Vicky Ford. Thank you. I've been delighted. Kiitos. Minä olen mielelläni tehnyt yhteistyötä useiden kollegoiden kanssa – yhtenä varjoesittelijänä. Kaikki ovat pyrkineet hyvin kunnioittamaan toisten kantoja yhteistyön synnyt mallikkaasti. On ihan oikein, että pohditaan tätä asiaa tarkkaan. Kyse on suurista rahasummista, tärkeistä investoinneista aloille, joilla toivon, että kansainvälisen yhteistyön kautta voimme saada jotain aikaiseksi, emme ainoastaan tätä sukupolvaa ajatellen, tulevia myös. Meillä olisi kolme prioriteettia, joiden kautta voitaisiin ajaa koko yksinkertaistamista. Saataisiin näin parempi tasapaino. Toisaalta sen välillä, että tarvitaan kunnollista valvontaa siinä, miten julkisia varoja käytetään, mutta toisaalta pitää huolehtia siitä, että tutkijat voivat tehdä työtään, eikä heidän taakakseen luoda liikaa paperityötä ja byrokratiaa. Eli hyvä, että pyritään tähän yksinkertaistamislähestymistapaan. Halusin myöskin huolehtia siitä, että pidetään kiinni tuosta huippuosaamisen periaatteesta, että aina parhaimmille tahoille annetaan tukea laajentain ehkä osallistumista, mutta kuitenkin huolehtien siitä, että varat menevät parhaaseen mahdolliseen hankkeeseen. Ja sitten eri tutkimuksen alat, jotka olisivat muuten unohtuneet ehkä, ovat päässeet mukaan. Hienoa, että jokainen on voinut ottaa esiin sellaisia saroja, jotka olisivat jääneet muuten huomiotta. Luultavasti nyt pyrisi, pitäisi saada vähän selvyyttä varmuutta tutkijoille ja saada ohjelmat liikkeelle. Hienoa, että komissio puhui tänään aamulla siitä, että pyritään todella toteuttamaan mahdollisimman pian näitä hankkeita. Yksi kysymys komission suuntaan. Yhteisen julkisen kumppanuus esimerkiksi ja prosessit, joita me käymme läpi täällä, miten voidaan huolehtia sitä, että näistä aloista äänestetään, hoidetaan tämä niin, että saadaan varmuutta jatkuvuutta. Ymmärrän että kuitenkin, että demokraattinen prosessi on käytävä ja tutkitaan kaikkia tärkeitä kysymyksiä. Tärkeitä ne ovat ja paljon rahasta on kyseessä, on selvää. Kiitos. Grazie. La parola Vidal Kiitoksia. Seuraavaksi Vidal Quadras. Gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Varmastikin ensinnä pitää kiittää esittelijöitä, koska heillä oli herkullinen tehtävä. Tämä paketti Horisonte 2020 on jo kahdeksas puiteohjelmamme ja sen hallinnointi on ollut varsin vaikeata, vaikeaa, koska meidän on vaikeita taloudellisia ongelmia monissa jäsenvaltioissa ja näin ollen se, että on säilytetty tavallaan tämä merkitys, joka puiteohjelmalla on, niin se ei ollut mitenkään helppoa. Minun mielestäni eri sopimukset, joihin on päädytty, kattavat olennaisia aspekteja, joihin olemme palanneet montakin kertaa, mutta kuitenkin tässä edistyttiin ja pystyttiin helpottamaan siitä, että tie, tie, tieteestä siirrytään myös valmiseen tuotteeseen ja otettiin huomioon myös pk-yritysten rooli innovoinnin saralla – ne voivat muuttaa yksinkertaisemmankin idean palveluiksi, tuotteiksi ja se, että on tällainen rahoitusväline pk-yritysten kannalta on erityisen tärkeää niille, kun sitä vielä hoidetaan keskitetyllä tavalla. Varmasti se tulee helpottamaan yhteyksien pitoa tähän talouden sektorin, jolla on niin ratkaisevan tärkeä osuus. Viittaisin erityisesti energiaan tässä yhteydessä. Strategiamme on saada aikaan kilpailullinen kestävä, vakaa järjestelmä. Tässä, tässä hyödymme erityisesti energian alan tehokkuuden parannemisesta meidän täytyy todellakin saada toiminnasta kilpailukykyistä ja näin ratkaista verkkoon pääsyyn liittyvät ongelmat. Ja tarvitaan myös lupa, tai on lupavia teknologioita, jotka vielä ovat kuitenkin äh, työstövaiheessa, niin kuin esimerkiksi hiilidioksidin talteenotto ja varastointi. Uskon, että tämän paketin myötä unioni lähettää varsin vahvan sanoman jotta voidaan tätä kautta kehittää yhteiskuntamme, eikä siihen pitäisi vaikuttaa kielteisesti näiden budjettivaikeuksien, joiden parissa kuitenkin monetkin valtiot painivat tällä hetkellä. Ja vielä pitää muistuttaa, että huolimatta puutteesta ja niukkuudesta, niin siksi oli, tai siksi oli mahdollista parantaa alkuperäistä budjettia, jota komissio oli ehdottanut. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Kreutzmann. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Haluaisin onnitella ja kiittää esittelijää hyvin tehdystä työstä. Ryhmien välillä on ollut erittäin hyvää yhteistyötä. Onnistuimme saamaan hyvän kompromissin neuvoston kanssa niin, että meillä nyt on vahva ohjelma eu tasolla kasvua ja työllisyyttä varten. Ohjelma on yksinkertaistettu, se keskittyy huippuosaamiseen, tava, mutta samalla me pystymme yhdistämään äh, sen rakennerahastoisiin ja horisontti 2020 Meillä on suuria haasteita maailmanlaajuisesti. Meidän on vahvistettava Eurooppaa ja samanaikaisesti olla avoimia muuta maailmaa kohtaan. Tämä vahva pää, avoin pääsypolitiikka on tärkeä askel oikeaan suuntaan. Halutaan vahvistaa teollisuuden osallistumista. Olen erityisen iloinen siitä, että osa budjetista varattiin pk-yrityksille ja että pk-yritysväline pannaan täytäntöön alhaalta ylöspäin ja johdonmukaisella tavalla sellaisten ihmisten toimesta, jotka ovat tottuneita käsittelemään pk-yrityksiä. Olen myös iloinen ohjelman selkeästä ympäristöprofiilista ja sukupuolinäkökulmasta. Mielestäni tässä on hyvää potentiaalia olla erittäin hyödyllinen väline. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Van Nistelrooy. Dank Puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Täällä on tänä iltapäivänä myönteinen ilmapiiri Itrivaliokunnassa koko tästä lainsäädäntöprosessista. Pari sanaa suhteista rakennerahastoihin ja vähän EIT-stä, tutkimus- ja inno- innovaatio- ja teknologiainstituutista. Tutkimusvarat, niistä menee 92 prosenttia tiettyihin jäsenvaltioihin. Tämä on aivan väärä lähestymistapa, joten on hienoa, että nyt saadaan 70 miljardia tähän ohjelmaan ja samalla rakennerahasto varoja vähän sopeutettua nyt toisiinsa, kun puhutaan laajentamisesta. Laajentaminen on tärkeää, kun katsotaan, miten suhtaudutaan tähän kysymykseen. Minulla on tässä lehtijuttu, jossa sanotaan, että Lissabonissa kannetaan huolta tyhjistä moottoriveistä. Infrastruktuureihin on käytetty paljon rahaa, mutta on unohdettu kehitys, kyky ja se, että todella satsataan huippuosaamiseen ja innovaatioon. Nyt rakennerahastojen uudessa muodossa ykkösprioriteettina on osaamistalous. Toinen kysymys liittyy EIT, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttiin. Nyt voidaan huolehtia siitä, että näiden ohjelmien lisäksi voidaan liittää mukaan tiettyjä alueita. Ja sinne saadaan kokonainen lista – välineitä, joista on sovittu opiskelijavaihto, Marie Curie, apurahat ja niin edelleen. Näitä voidaan maksaa rakennerahastoista. Tämä on siis tosiasia ensimmäinen tammikuuta 2014 lähtien. Ja jos nyt lasketaan nämä yhteen, siis ne varat, jotka nyt voivat tulla alue kehitysrahastosta 160 miljardia – niin silloin olisi kunnolliset varat, jos olisi kunnollinen lista siitä, mitä tehdään. Neuvosto on yhdessä kokouksessa lisännyt aluekehitysrahaston varoja parikymmentä miljardia yhdessä kokouksessa, mutta sitten on sanottu, että näitä prioriteetteja on noudatettava. Jos nyt täydennetään niitä ohjelmia, joita ajetaan kansallisesti ja EU-Euroopan tasolla, pitää huolehtia siitä, että näin myös tapahtuu, jos jäsenvaltiot ajattelevat, että voidaan toimia entisen tapaan, niin, niin, niin se on kyllä väärä lähestymistapa. Kiitos. Grazie. La parola Mr. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Busek. Dziękuję pani przewodnicząca. Chciałem pogratulować koleżankom i... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoja jotka olivat neuvottelemassa horisontti 20-20 ja siihen liittyvistä ohjelmasta emme ole tyytyväisiä rahoitukseen. Se on liian matalalla tasolla, mutta olemme kyllä tyytyväisiä sisältöön ohjelmissa ja siksi onnittelut. Neljästä asiasta seitsemännessä puiteohjelmassa – myös ra- lähetimme, tutk- lähetimme liikkeelle tutkimusprosessista myös rakennerahastojen kohdalla. Pidettiin Varsovassa konferenssi, jonka on ei pelkkää konkreettia. Tähän äskeinen puhuja herra Van Nistelrooy jo viittasi. Tulevien hankkeiden koordinaatio, tulevaisuuden kilpailun tutkimuksen koordinaatio on ihan elintärkeää. Komission täytyy tämä tehdä, koska tarvitsemme synergiaa rakennerahastojen ja horisontin 20-20 välillä. Komissiolla on iso vastuu tässä myös tulevaisuudessa. Paljon on tehty sen eteen, että saataisiin jälkeenjännet jääneet alueet innovointityöhön mukaan, koska jos meillä on liian monia heikkoja alueita, emme pysty loppujen lopuksi onnistumaan. Christian Eilerten tässä paljon. Ehkä kaikessa ei ole ihan onnistuttu tässä Mari Kyri-ohjelmassa, mutta silti komission vedotaan jälleen, jotta se tekisi tarvittavan ja veisi tämän kaiken loppuunsa. Sitten Toiseksi energian hinta tulee määräämään kilpailukykyämme tulevaisuudessa. Edullisempi energia saadaan vaan uudemman teknologian kautta. Se on kaikkein tärkein seikka. Uudet teknologiat ovat avainasemassa, kun halutaan laskea, halutaan laskea energian hintoja, ja enemmän rahoitusta pitää kyllä kanavoida energiaan. Se on selvää. Tois, vielä lopuksi olen aina tukenut EU-aloitetta yliopistoista. Ei ole sen ei ole mitään ohjelmaa, joka tekisi enemmän integroidakseen huippuyliopistoon kuin EIT, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti energialalla näin on esimerkillisellä tavalla. Euroopan tutkimusalue on toinen hyvä esimerkki. Vielä lopuksi, kun määritellään tutkimusta, teollisuuden ja PK-yritysten pitää olla mukana tätä termiä määrittämässä. Tässäkin komissiolla on tehtävänsä. Kollega Turmes, prego. Kiitoksia kollega Busekki. seuraavaksi kollega Turmes. First, uh... No, ensinnäkin onnittelut neuvottelutiimillemme. On totta, että hävisemme budjetin määrässä ja tämä on kyllä jäsenvaltioiden vastuulla. Ja on todella harmi, että jäsenvaltiot eivät näe lisäarvoa, joka syntyy siitä, että luodaan enemmän tutkimusta Euroopan tasolla. Ja Eurooppa ja myös kansallisvaltiot voisivat hyötyä enemmän, jos tutkisimme enemmän Euroopassa. Äh, haluaisin erääseen yksityiskohtaan paneutua, joka on tärkeä. Äh, siinä on kyse luottamuksesta. Innovaatio-ohjelmissa jotka on nyt yhdistetty tutkimusohjelmiin, on tärkeä innovointiohjelma, jonka, joka nimi on Energiaälykäs Eurooppa. Tämä oli sisäinen ei julkistettu diili sisäisessä ei-julkistettu diilissä kahden komission pääosaston välillä poistettu kokonaan. Siis energia- ja tutkimuspääosaston välillä tätä ohjelmaa ei mainittu laisinkaan, kun ne sisäisesti jakoivat seuraavan tutkimus- ja innovointiohjelman hallinnoinen. Koska me saimme kopion tästä julkaisemattomasta asiakirjasta ja koska me olemme erittäin... Ähm, harmissamme siitä, että yksi näistä menestyksekkäimmistä ohjelmista ei ilmeisesti ole tervetullut tutkimuspääosastoon. Me loppuneuvotteluissa teimme kirjallisen julkilausuman, jossa hyvin selkeästi parlamentti jälleen kerran korosti sitä, kuinka tärkeää tämä energiaalikos Eurooppa ohjelma on ja kuinka tärkeä tuo virasto on, joka sitä hallinnoi. Tämä oli lopullinen diili. Ja me olemme nyt todella harmissamme, että tässä työohjelmassa, josta jäsenvaltiot ovat keskustelleet tänä aamuna, jälleen tutkimuspääosasto täysin jättää huomiota energiaälykäs Eurooppa-ohjelman, eikä pidä kiinni sitä julkisesta julkilausumasta, josta neuvottelimme yhdessä. En nyt, minulla ei ole aikaa mennä yksityiskohtiin, mutta eh, ennen täysistunto äänestystä tämän asian on muututtava, koska tässä on kyse luottamuksesta. Me emme parlamentina voi neuvotella kirjallista julkilausumista ja sitten myöhemmin komissio tai jotkut komission palveluyksiköt eivät noudata sitä, mikä on tämän kirjallisen julkilausuman henki. Kiitoksia. Grazie, Kiitoksia kollega Turmes, kollega Kelly. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin lyhyesti kiittää esittelijöitä enästään loista neuvotteluista, mutta kaikista kuulemistilaisuuksista ja pöydän pöydän keskusteluissa, joissa he ovat olleet keskusteluissa mukana vastanneet kysymyksiin. Tämä on tällaista tärkeää työtä, josta ei aina kiitellä julkisesti riittävästi. Kuitenkin haluaisin sanoa, että Christian Ehlerin puheenvuoro liittyen kolmen prosentin tavoitteeseen siihen, että siihen ei päästä Lissabonin strategiassa, ei edistä unionin näkemyksiä kaiken kaikkiaan. Tietenkin nämä keskustelut käydään pitkälti jäsenvaltioiden tasolla, mutta tämän sanottua, niin tämän tilanteen takia meidän on painotettava kilpailukykyä ja yhteistyötä yhä enemmän. Minulla on ollut mahdollisuus järjestää tiedekonferenssi Global Science, Global Cooperation, globaalia ja globaali yhteistyö. Näin on luotu transatlanttinen tiedefoorumi, jotta voidaan huolehtia siitä, että paras mahdollinen yhteistyö löytyy maailmasta koko maailman kattavasti niin, että tarjoukset, joita nähdään, liittyvät tärkeimpiin kysymyksiin, joita meillä on erityisesti terveyteen ja energiaan, koska näillä aloilla saada myös eniten hyötyä Euroopan kansalaisille ja saadaan apua yhteistyöstä. Jätän puheenvuoron tähän. Aika ei ole enää paljon, mutta esittelijät ovat tehneet hyvää työtä. Käytetään nyt näitä tilaisuuksia hyväksemme ja tunnustetaan se, mistä saadaan hyötyä mahdollisimman pian. Kiitos. Grazie, kollega Kelly. Kiitoksia, kollega Kelly. Ja seuraavaksi kollega Toija. Grazie. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin äh, onnittelen kollegoja äh, ja olen äh, tästä hyvin vakuuttunut, koska työ oli aivan valtaisa ja varmasti monimutkaista ja laajaa, joten Nämä mietinnöt ja tarkistukset ovat varmasti parantaneet tätä työtä ja haluaisin kovasti kiittää kaikkia. Kolme lyhyttä huomiota. Ensimmäinen liittyy siihen, mitä Teresa Madurell sanoi. Nimittäin erittäin tärkeää on se, mitä hän diplomaattisesti sanoi tämän yhteiskunnallisen pohjan laajentaminen, jolle huippuosaaminen ja tut- tieteellinen tutkimus perustuu, siis tämä ensimmäinen pilari. Tämä on tärkeää. Pyytäisin ettei ainoastaan kun tämä hyväksytään parlamentissa, vaan myös, että komissio vahvistaisi tätä osaa, koska yksi kritiikki, jota meihin on kohdistettu, on se, että tämä osa ikään kuin viittaa itseensä ja mm, se tarkoittaa sitä, että ollaan ikään kuin tällaisessa suljetussa ympyrässä. Meidän täytyy avautua, koska eh, huippuosaamista on myös nuorissa yliopistoissa eikä vain tällaisissa eh, tunnetuissa eh, tieteellisissä auktoriteeteissa joten meidän täytyy ottaa huomioon tämä parlamentin toive. Toinen lyhyt asia. Kollega Ehler sanoi asian, joka hiukan huolestuttaa, koska mm, tämä uusi malli säännöille. Sen tarkoituksena oli saada aikaan yksinkertaistamista. Onko kollega Eller täällä vielä? Ah, kyllähän on. Niin, tarkoituksena oli myös vähentää kustannuksia, koska yksinkertaisemmin tarkoittaa yksinkertaisempia, nopeampia asiaa, mutta myös halvempia. Ja meidän täytyy olla tietoisia siitä, että tämä maksaa vähän enemmän, jos on aikaa vastaukselle. Ei ole aikaa vastaukselle. No, olisin mielelläni halunnut ymmärtää tämän asian paremmin. Viimeinen huomio. Me kovasti mielellämme puhumme siitä minäkin tästä eh, erityispiirteestä, erityishuomiosta, jonka annoimme PK-yrityksille, koska koko komissio ja valiokunta korostaa tätä, että PK-yritykset ovat hyvin tärkeitä ja niillä pitää olla mahdollisuus osallistua. Ja ne ovat osallistuneet vähän, eh, koska niillä on ollut vaikeuksia, joten me olemme sanoneet, että me tarvitsemme sääntöjä niin, että eh, niillä olisi helpompaa. Mutta minua nyt kiinnostaisi tietää tämä hieno 20 prosenttia arviolta 20 prosenttia. Ei kai se nyt vain ole, että lopujen lopuksi se on yhtä paljon kuin tämä kilpailukyky- ja innovointipuiteohjelma CHIP, jota ei enää ole, joka toimii ihan hyvin. Sitä oli hyvin hallinnoitu. Mm. Onko kyse samasta summusta vai voimmeko ihan realistisesti sanoa, että olemme tehneet edistysaskeleen pk-yritysten kohdalla vai onko tässä kyse ihan samasta summasta? Kiitoksia. Minä halusin ensinnäkin kertoa kaikille kollegoille, että äänestys lykkääntyy noin 15-20 minuutilla. Minä otan tästä vastuun, koska me teimme liian tiukan aikataulun tälle keskustelulle Horisontti 2020 puiteohjelmasta, joten hiukan nyt sitten annoimme lisäaikaa. Pyydän anteeksi niiden kollegoiden puolesta, jotka tulivat tänne äänestämään, mutta äänestys tulee olemaan nopeaa, mutta meillä on vielä siis, se tulee lykkääntymään 20 minuutilla. Nyt sitten vielä kaksi puheenvuoroa sitten vastaukset. Nyt kollega Eller vielä EPPn jäsenenä. To raise, um, one issue in particular. Haluaisin ottaa yhden kysymyksen, joka liittyy osallistumissääntöihin, jotka aiheutuvat hiukan diplomaattista äh, ärsytystä ja yritämme löytää ratkaisun. Ensin haluan vain todeta, että minä ja EPP periaatteessakin täysin tuemme komission kantaa neuvottelussa Israelin kanssa, sikäli että meidän pitää noudattaa YK päätöslauselmia voimme vakuuttaa, että täysin haluamme tukea tätä asiaa Euroopan parlamentissa. Olen vain hiukan huolissani tästä sanamuodosta, jonka valitsemme johtosan kappaleessa seitsemän. Luulen, että tämä antaa hiukan sen vaikutelman, että Israel on ainoa tapaus, missä kansallista oikeutta pitää noudattaa EUn rahoituspolitiikassa. Tässä pitäisi löytää yleisempi sanamuoto, jossa mainitaan kansainvälinen oikeus, YK päätöslauselmat, suuntaviivat, kuten komission ilmoituksesta kysymyksestä. Voisimme viitata tähän tapaukseen, mutta me viittaamme vain tähän ilmoitukseen. Ja tämä on johto-osassa tekstiä vähän ongelmallinen. Tämä on toinen kerta, kun tässä puhutaan Israelista, mutta myös on muita periaatteita ja suuntaviivoja, miten pitäisi suhtautua YK päätöslauselmme, miten täyttää täytäntöön panna kansainvälistä oikeutta. Meidän pitäisi löytää hyväksyttävä kompromissi tästä monimutkaisesta tilanteesta. Olen varsin myönteinen sen suhteen, että muut esittelijät ja komissio niin kuin ovat antaneet ymmärtää, että etsimme sellaista sanamuotoa, joka olisi tasapainoinen. Kiitos. Grazie collega Eller, la collega Pilar del... Kiitoksia, kollega Eller, Pilar de Castilla. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan onnitella kaikkia esittelijöitä. En lisää mitään Sisällöllisesti haluaisin sanoa pari asiaa. Ensinnäkin mielestäni on aivan selvää, että tämä puiteohjelma on laadullinen merkittävä askel eteenpäin, mitä tulee ed- en- tämän edeltäjäohjelmin Tunnen puitteohjelmat viidennestä lähtien, viidennessä kuudessa osallistuin akateemisesti äh, tutkimusprojekteihin, joita rahoitettiin tästä ohjelmasta. Sitten seitsemännen, seitsemännen puiteohjelman kohdalla olin myös mukana, samoin kollegamme Pusek oli tässä aktiivisena, mutta tässä puiteohjelmassa on tavallaan kristallisoitunut kypsyys parlamentin toiminnassa, miten se suhtautuu näihin puiteohjelmiin, jotka ovat niin merkittäviä ja uskon, että koskaan ei, mikään ei ole koskaan tarpeeksi ja sitäkin ottaa korosta, mutta mielestäni oltiin oikeassa heti alusta lähtien, nimittäin puiteohjelman tavoitteet keskittyivät kasvuun ja työllisyyteen. Se, että jatkuvasti pyritään vahvistamaan tätä olemassa olevaa kulmaa investoinnin ja innovaation välillä ja kasvun ja työllisyyden välillä, niin mielestäni tähän liittyy paljon painoarvoa silloin, kun saadaan näkyvyyttä tälle puiteohjelmalle ja innovoinnille ja tutkimukselle. Ennen kaikkea uskon, että näin parlamentti ja muutkin toimielimet, mutta erityisesti parlamentti, todellakin ovat mm, johtoasemassa ja edistävät tämän äärimmäisen tär- siis inno- innovaation teknologian suurta merkitystä tässä kriisissä työllisyyteen ja kasvuun kaikissa jäsenvaltioissa. Monissa näistä jäsenvaltioissa tutkimus, tutkimuksen rahoitus kärsii varsin paljon tässä tilanteessa pitää ymmärtää syyt tähän, mutta tässä ei pidä unohtaa tätä perustelua, tätä peruslinjaa. Nyt vaalit ovat lähestymässä. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää tässäkin yhteydessä, kun ajatellaan strategisesti asiaa, niin pitää korostaa sitä, kuka tämän ohjelman oikein on saanut aikaan. Kiitoksia. Grazie, Pilar. Kiitoksia Pilar. Nyt komissio. Thank you very much, Satori. Since I... Oikein paljon kiitoksia, puheenjohtaja Satori, koska tiedän, että aiotte pian äänestää komission nimessä, haluan puhua ihan lyhyesti. Haluaisin vain käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää kaikkia esittelijöitä ja varjoesittelijöitä hyvin tehdystä työstä ja ensiluokkaisesta yhteistyöstä. Kolmikantaneuvotteluissa käytiin joskus kiivaitakin keskusteluita, joskus jopa myöhäiseen aamuun asti, mutta Tuloksista voimme varmasti kaikki olla ylpeitä. Todella kolmen toimielinen osalta win-win-win tilanne, jossa kaikki voittavat. Yliopistomaailmassa yrityksissä ollaan nyt innostuneina ja odotetaan ohjelmien alkua. Joten tässä mielessä voimme vain olla kiitollisia siitä, että näin hyvää työtä on tehty, näin hienot tulokset saatu. Minulla olisi vain yksi vetoomus. Ja me tarvitsemme nyt maksumäärärahoja ja vuonna 2013 ja horisontti 2020 ensi vuonna meillä oli valtavasti vajetta. Eli jos haluatte täytäntöön panna näitä ohjelmia, ei tarvita ainoastaan sitoumuksia, vaan myös määrärahoja. Tiedän, että kollegat täällä tekevät kovasti työtä, mutta tämä on todella tärkeää. Kiitos loistoyhteistyöstä jälleen kerran onnittelut hyvästä ohjelmasta ja pyydän, että äänestätte tästä nyt nopeasti. Grazie. Kiitoksia. Äh, Jan Smith, pääjohtaja, ja te tiedätte, Kiitos myös keskustelun ja kiitos nyt tästä keskustelusta ja kiitos siitä, että olette kärsivällinen. Ähm, te tiedätte, että äänestys on järjestetään 27. syyskuuta. Me voimme äänestää Eh, näistä viidestä eri tekstistä ja tästä, näistä eri ohjelmista, joten toivomme, että 26, 26. Eh, syyskuuta tämä voidaan tehdä. Ja nyt eh, menemmekin sitten nopeasti äänestyksiin. Teillä on kaikilla äänestyskortit mukana. Me voimmeko nyt tehdä pienen koeäänestyksen, niin näemme, että kaikki ovat paikalla. Kaikilla äänestyskortti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyvä. Vaikuttaa siltä, että kaikki on hyvin, joten nyt voimme ryhtyä äänestämään. Correga Riera Madurello, olkaa hyvä. Heta, pido que si hay alguna votación electrónica. Anteeksi, minä unohdin äänestyskortin ja no, pyydän, että pidätte minunkin ääni mielessä. Bene, allora... Hyvä, muistamme tämän että kollega Riera Madurellilla ei ole äänestyskorttia, mutta nostakaa sitten käsi korkealle ylös, että minä huomaan. No niin, mennään nyt äänestykseen. Ensinnäkin Kovacin mietintö. Aloitamme tarkistuksesta 15. Rivasilta ja tarkistuksi 1, jotka ovat identtiset. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14, 16 ja 2. Nämäkin ovat identtisiä. Puolesta vastaan ty- hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 18 ja 3 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 19 ja 4 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys päättyy. 28 puolesta 23 vastaan hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 37 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan hylätty. 39 puolesta vastaan hyväksytty. 40 ja 41 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan kompromissi, tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksikymmentä 26 puolesta 26 vastaan hylätty. Hylätty. 43 puolesta vastaan hylätty. 42 puolesta vastaan hylätty. 44 puolesta vastaan mikä meidän pitäisi tarkistaa? 42. 42. Tarkistus. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta 25 vastaan hylätty. neljä puolesta vastaan hylätty. 45, 46 ja 14 puolesta vastaan hylätty. 47 puolesta vastaan hylätty. 48 ja 15 puolesta vastaan hyväksytty. 49 puolesta vastaan hylätty. 50 puolesta vastaan hylätty. 51 puolesta vastaan hylätty. 16 puolesta vastaan hylätty. 52 puolesta vastaan hylätty. 53 ja 17 puolesta vastaan hylätty. 54 puolesta vastaan hylätty. 50. No, tarkistetaan. Niin. Tarkistetaan 54. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 55 puolesta. Vastaan hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta vastaan hyväksytty. 57 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan hyväksytty. 58 puolesta vastaan hyväksytty. 53 puolesta vastaan hyväksytty. 59 puolesta vastaan hyväksytty. 60 puolesta vastaan hylätty. 4. Tarkistetaan 4. Äänestys päättyy. Hylätty. Neljä puolesta vastaan hyväksytty. 61 puolesta vastaan hyväksytty. 62 puolesta vastaan hyväksytty. 20 puolesta vastaan hylätty. 21 puolesta vastaan hylätty. 63 puolesta vastaan hyväksytty. 22, 64 eh, puolesta vastaan eh, hyväksytty. 23 puolesta vastaan hylätty. 24 puolesta vastaan hylätty. 65 puolesta vastaan hyväksytty. 66 puolesta vastaan hylätty. 67 puolesta vastaan hylätty. 68 puolesta vastaan hylätty. No, tarkistetaan. 68. Äänestys päättyy. Hylätty. Viisi. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kuusi. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 69 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Seitsemän puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 70 ja 26 puolesta vastaan hylätty. 72 puolesta vastaan hylätty. Se hyväksytty, hyväksytty. Se 71, ensimmäinen osa 73 yhdessä puolesta vastaan hylätty. 27 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 74 puolesta vastaan hyväksytty. 28 puolesta vastaan hylätty. 75 puolesta vastaan hyväksytty. 2, 76 puolesta vastaan hyväksytty. 29 jäi välistä. Tarkistus 29 puolesta vastaan hyväksytty. 77 puolesta vastaan hyväksytty.

hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan hylätty. Y- tarkistus yhdeksän. Vastaan hyvä, hylätty. Kymmenen puolesta vastaan hyväksytty. 34 puolesta vastaan hylätty. 82 puolesta vastaan hylätty. 83 ja 35 puolesta vastaan hyväksytty. 36 puolesta vastaan hylätty. 85 ja 85 puolesta vastaan hylätty. 84 puolesta vastaan hylätty. 86 puolesta vastaan hyväksytty. 87 puolesta vastaan hyväksytty. 88 ja 37 puolesta vastaan hyväksytty. 38 puolesta vastaan hylätty. 12 puolesta vastaan hyväksytty. 39 puolesta vastaan hyväksytty. 40 puolesta vastaan hylätty. 89 41 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys päättyy. 27 puolesta 24 vastaan hyväksytty. 42 puolesta vastaan hylätty. 20 ja 5 yhdessä puolesta vastaan hylätty. 21 puolesta vastaan hylätty. 6 puolesta vastaan hylätty. 22 ja 7 puolesta vastaan hylätty. 8 puolesta vastaan hyväksytty. 23 puolesta vastaan hylätty. 9 tarkistus 9 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt äänestämme nimenhuuto äänestyksenä näistä näin hyväksytyistä tarkistuksista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 40 puolesta, 9 vastaan, 2 tyhjää. Ja sitten äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Äänestys päättyy. Kolmekymmentäkuusi puolesta kahdeksan vastaan kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Sitten menemme Saartorin mietintöön tai lausuntoon säädösvallan siirrosta. Tarkistus yksi eh, puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kolme neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyvä. 51 puolesta, ei vasta ääniä. Menestys. Sitten menemme tähän toisen Sartorin mietinnön budjetista. Tämä on yksi ainoa äänestys. äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyvä. 46 puolesta nolla vastaan tämäkin on hyväksytty. Toinen menestys, kiitoksia kaikille. Sitten menemään Marineskun mietintöön. Meillä on yksi kompromissi, teksti, neuvoston tekstiin puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten meillä on loppuäänestys, nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy 43 puolesta 7 tyhjää 0 vasta ääntä. Hyvä. Ja sitten lainsäädäntö, päätöslauselma. Puolest, äänestys alkaa, äänestys päättyy. 43 puolesta, kolme tyhjää, nolla vasta ääntä. Onnittelut kollega Marineskulle. Olemme nyt saattaneet äänestyksen päätökseen. Huomaatte, että kirimme taas sen hukkaamamme ajan umpeen. Ja nyt kaksi minuuttia niille, jotka haluavat lähteä salista. Ja sitten jatkamme nopeasti. Bene. Hyvä. Aloitetaan sitten. Ja nyt meillä on kollega Edith Herzogin mietintö käsiteltävänä. Ja annan hänelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, thank you chairman. Kiitos puheenjohtaja. Yksinkertaisuuden nimissä esitän mietintöni englanniksi. Se on varmasti helpointa useimpien seurata, kun unkarin kieli, jota kovasti rakastan. Hei, uh, eh, the, the digital infrastructure. Aluksi haluaisin sanoa, että digitaalinen infrastruktuuri on tärkeä ennaltaehto, jotta päästään tavoitteeseen, joka on kaikkien tavoite, internet kaikille ja taloudellinen tarpeemme jättää kriisi taaksemme. Mikään moderni talous ei voi elää ilman laajakaistaa. Viimeksi kuluneiden vuosien aikana olemme nähneet, että markkinoilla ei tunnu olevan riittävästi mahdollisuuksia saamaan laajakaistaa kaikkialle harvemmin asutetuille alueille, joilla ei ole paljon asukkaita – ja se voi olla syynä sille, että siirrytään maaseutualueilta kaupunkeihin. Haluaisin muistuttaa myöskin komission tiedonannoista viime viikolta. Siitä keskustellaan lokakuun neuvoston kokouksessa. Yhdessä tämän asetuksen kanssa digitaalistrategia saadaan asialistan huipuille juuri ennen Euroopan vaaleja ja komission nimeämistä. Tämä mahdollisuus saada tämä yksi keskeiseksi aiheeksi ensi vuonna. Siihen liittyy myös velvollisuus. Meidän on saatava nyt jotain aikaiseksi. EU-kansalaiset, ihan riippumatta siitä, mikä on poliittinen suuntaus tai asuinpaikka maantieteellisesti, kaikki haluavat olla yhteydessä internetin kautta. Siksi minusta tuntuu, että täällä parlamentissa meidän täytyy todella saada jotain aikaan näiden kysymysten osalta. Siksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, kollegoita. Olen aivan varma, että me pääsemme tässä nyt etenemään. Herra Hegmarkin haluaisin nimetä. Hän on todella loistavasti hoitanut tätä taajuuskysymystä – nämä tajuuskysymykset ovat tärkeitä ja meidän täytyy edetä nyt digitaalikysymysten osalta. Herra Chichester, kiitos myös. Hän on todella tietoteknologia- ja energiasektorin erityisasiantuntija. Meillä oli hieno mahdollisuus tehdä yhteistyötä. Toivon, että pian tiedämme, ketkä ovat muut varjoesittelijät liberaaleilta ja muista poliittisista ryhmistä. Nyt haluaisin keskustella vähän päivämääristä. Kuten tiedätte, me olemme päättämässä työtämme joskus huhtikuulla, joten viimeinen täysistunto, johon voidaan mennä, on luultavasti, tämän kanssa on luultavasti helmi- tai maaliskuun täysistunto. Koska haluamme pitää kiinni kaikista käännösmääräajoista, jotta voimme antaa kaikille kollegoille mahdollisuuden tehdä tarkistuksia omis, omilla kielillään, ja jotta he voisivat lukea kaikki tarkistukset omilla kielellään, niin me laskimme aikataulua, josta tuli näin hyvin tiukka. Minä ja kollegamme tekivät, temme työtä kesätauon aikana, jotta mietintöteksti saataisiin käännetyksi jätettyä 3. syyskuuta. Meillä ei ole ollut paljon mahdollisuuksia keskustella kaikkien sidosryhmien kanssa – Siksi jätettiin pitkä aika äh, tarkistusten jättämisen määräajaksi 20. lokakuuta ja 28. päivä marraskuuta äänestetään valiokunnassa. Mietimme siis valtavasti aikaa, jotta saataisiin kaikki ajatukset, kaikki hyvät ja huonot puolet keskusteluihin mukaan, jotta saadaan vastuullinen päätös tehtyä 28. marraskuuta, kun valiokunnassa äänestetään. Toivon, että herra Schwab sisämarkkinavaliokunnassa tekee myös kaikkensa, jotta saamme tämän lainsäädännön pakettiin. Mistä tässä lainsäädännössä on kyse? Kuten olen sanonut, komissio on analysoinut, mitkä ovat suurimmat esteet sille, että laajakaista pysähtyy tiettyyn kohtaan, miksi yritykset eivät ole valmiita menemään pidemmälle rakentaessaan laajakaista verkkoa. Tämä on hyvin erilainen kysymys kuin sähkö tai vesi, jolloin on tällainen yleispalveluvaatimus. Palvelu on tarjottava kaikkiin kotitalouksiin, mutta kun nyt ei ole kyse yleishyödyllisistä palveluista, meidän on löydettävä oikeat liiketoimintamallit, oikeat synergiat, jotta oikea verkko, kunnon verkko saadaan jokaiseen talouteen. Tämä asetus ei tehnyt valtavan paljon, mutta avaa välttämättömät keskustelut ainakin eri verkkoteollisuusalojen välillä. Eli aina kun omaa työtä tehdään, niin pitää kutsua jokainen mahdollinen televiestintäpalvelujen tarjoaja mukaan. Eli jos pitkällä aikavälillä on suunniteltu samantapaista työtä, tämä on nyt meille ihan selvä asia, että tämä on hyvä ajatus jos 80 prosenttia kustannuksista liittyy kaivuutöihin, niin silloin kai on järkevää, että katsotaan kaikkia, jotka saattavat tehdä kaivotöitä samalla alueella ja pyrkiä yhteistyöhön. Tämä nyt on ihan normaalilla järjellä ymmärrettävä asia, siksi suhtaudun myönteisesti siihen, että tämän mietinnön kautta päästään toivomimme tuloksiin. Kuten sanoin, minulla oli hyvin vähän aikaa kirjoittaa tätä mietintöä. Pohdin tätä strategisesti ja pyrin siihen, että minimoidaan konfliktit nyt, mahdolliset konfliktit tämän alkutekstin osalta. Lähikuukausina olen kyllä valmis kaikenlaisiin keskusteluihin, koska tällä tapaa löytyvät parhaat ratkaisut. Pyrin enemmän avaamaan komission ehdotusta, enkä sulkemaan mitään ovia. Halusin avata kaikki ovet ja ikkunat, jotta kaikki pääsevät mukaan ja niin voimme edetä yhdessä. Totta kai meidän on pidettävä aina mielessä se, että ne alat, joilla haluamme vaatia yhteistyötä, sähkö, vesiverkostot, juomavesi esimerkiksi, siellä on oman sektorin omaa hyvin tiukkaa lainsäädäntöä. Eli meidän on nähtävä mahdollisuuksien lisäksi mitä haasteita meillä on edessä, koska me emme halua saada lisää ongelmia käsiimme, vaan haluamme helpottaa yksinkertaista menettelyä, että päästään lopulliseen tavoitteeseen. Eli sanamuotojen valinnasta voidaan puhua sektorikohtaisessa lainsäädännössä. Sanoilla voi olla ihan eri merkitys sähköalalla kuin muualla, eli esimerkiksi laajakaistan osalta. Eli on huolehdittava siitä, että asiat ymmärretään kaikilla sektoreilla samalla tapaa. Me haluamme kovasti kunnioittaa omistusoikeuksia, jos jotain on jo rakennettu, jos joku haluaa pitää kiinni jostain omissa nimissään tulevaisuutta ajatellen, sitä on kunnioitettava. Mutta tämän sanottua, niin sanoisin, että meidän on avattava mahdollisuus läheiselle yhteistyölle tulevaisuudessa. Jos joku haluaa rakentaa jotain tulevaisuutta varten, niin on erittäin hyvä, että kaikki kutsutaan mukaan. Have a different legislation also nationwide. Eri aloilla on eri lainsäädäntöä myös valtioiden tasolla. Tässä jää paljon mahdollisuuksia yhteistyölle löytää maakohtaisesti paras mahdollinen ratkaisu. Esimerkiksi yhtenäisen keskitetyn tietopisteen osalta on jätetty avoimeksi se, kuka on se viranomainen, joka huolehtii tästä. Olen puhunut monien maiden kollegoiden kanssa. Kävimme jopa tutustumassa ihan paikan päällä Strasbourgissa, mutta jossain ehkä on televiestinnästä vastaava viranomainen, jossain toisessa maassa joku, me emme nyt halua – vaatimalla vaatia tietylle taholle tätä roolia, mutta yksi keskitetty yhteyspiste joka tapauksessa. Sitten haluaisin puhua hetken toisesta aiheesta, joka on tässä direktiivissä. On hyvin yllättävää, että meillä ei ole tavallaan tällaista luettelua infrastruktuureista Euroopassa. Joillain aloilla on, joillain ei. Jollain alueella on, jollain toisella alueella ei ole. Tai siellä on valtavasti virheiden potentiaalia. Omalla alueellani on ollut ongelmia siksi, että vaikka sitä ei ole mainittu missään, niin sähköpylväs erittäin suuri oman, omalla tontillaan. Ja nyt oli käynyt sellainen virhe, että sitä ei laitettu siihen, johon oli suunniteltu, koska siinä oli joku kivi ja sitten se laitettiin toisen ihmisen maalle. Eli tällaisia virheitä saattaa tapahtua ja tilanne on erilainen erilaisissa maissa, miten tämä on kartoitettu. Ja halutaan lähteä kaikilta saroilta, ajatellaan televiestintää, mutta myös muita, meidän on löydettävä high-tech ratkaisut jokaisessa maassa omansa. En minä halua nyt yhtenäistä eurooppalaista tietokantaa, vaan jonkinlainen kartoitus jokaisessa jäsenvaltiossa ja sieltä saadaan samojen, tietojen, anteeksi, samojen sääntöjen mukaan tietoa riittävän nopeasti. Huomaatte, kuinka innostunut olen, kollegat. Yritän olla innostunut, suhtautua innostuneesti tulevaisuuteen ja olla niin ammattimainen kuin vain mahdollista. Mielelläni haluan kuulla kaikkien kollegoiden ja kaikkien sarojen kommentteja. Kiitos. kollega Kiitoksia, kollega Herzog. Annamme teille todella paljon aikaa, melkein 12 minuuttia. Ähm, ja nyt annan kollega Holmarkille puheenvuoron. Rapporteur and um, thanks for her presentation. Kiitoksia, kiitoksia kovasti esittelijälle. Mielestäni jotkut kohdat ovat erittäin, jotkut asiat ovat erittäin tärkeitä. Ei, joo. Se on tässä mukanakin, mutta kannattaa silti muistuttaa. Nimittäin me olemme kyllä tässä nyt jälkijunassa verrattuna muuhun maailmaan. Viime vuoden lopussa EU oli 4,5 miljoonaa verrattuna 54 miljoonaan äh, laikaisetilajan USAssa. Siis ähm, meillä on myös valtavia eroja unionin sisällä. Samanaikaisesti me tiedämme, että valokuitu on erittäin tärkeässä roolissa, että voidaan nopeasti kehittää näitä myös mobiileja ja kiinteitä tiedonvälityskanavia. Ja tämä on, näin voidaan varmistaa, että meillä on parhaat valmiudet. Ja olen tyytyväinen, että esittelijäkin tätä korosti. 30 megabitin tavoitteet ovat vanhanaikaisia. Koko ajatus tässä projektissa pitäisi olla se, että EU:ssa olisi paljon korkeamman tasoinen toiminta ja siksi onkin tärkeää asettaa tietyt tavoitteet ja siksi on tärkeää, että EU-rahoituksen kautta, jota vieläkin saadaan, mutta myös rakennerahastojen kautta voidaan varmistaa se, että voimme ottaa mahdollisimman nopeasti käyttöön nopeat laajakaistat, mutta mietin kyllä alkuperäistä ehdotusta ja mitä muutoksia siihen tarvitaan. Tämä, tässä muodossaan lainsäädäntöehdotus estää tiettyjä toimintoja, joihin on ryhdytty joissakin jäsenvaltioissa, jotka tällä hetkellä kuitenkin johtavat siinä, missä määrin kiinteitä valokuituja, kuitukaapeita on käytössä. Kun ajatellaan omaa maatani, niin Ruotsia, 6-7 artiklojen säännöt e- haittaisivat teknologi- teknologioita ja metodeja, joita Ruotsissa on jo käytetty, jotta voitaisiin mahdollisimman nopeasti laajentaa valokaapelien käyttöä. Eikä näin pitäisi olla. Olen myös pannut merkille, että on ainakin kansallisparlamentit ovat suhtautuneet kieltäisi tähän siksi, koska johtuen toiseusperiaatteesta. Mielestäni olemme sellaisen tilanteen edessä, jossa täytyy myöntää, että yksi koko ei sovi kaikille. Pitää myöntää ja varmistaa, että maiden jäsenvaltiot voivat käyttää kaikki mahdolliset keinot vähentää kustannuksia laajakaistan yleistämisessä. Se pitää hoitaa niin, että mahdollisimman nopeasti voidaan ottaa käyttöön laajakaista kaikissa jäsenvaltioissa riippuen eri ennakkojen edellytyksistä eri olosuhteista jäsenvaltioissa. Ja tältä kannalta katsottuna olen sitä mieltä, että me voimme, ja toivottavasti voimme tästä keskustella myös kanssa, jos niin, siis pitäisi miettiä, olisiko parempi ja oikeampi tapa toimia pitää tätä, tehdä tästä direktiivi eikä niinkään asetusta, koska direktiivi tekee tavallaan pohjaa sille, mitä pitäisi tehdä, mutta se jättää lisää enemmän tilaa ja joustoa jäsenvaltioille. Ne voivat, voivat näin paremmin ottaa huomioon oman tilanteensa. Mielestäni meidän pitää suhtautua avoimesti myös siihen, miten varmistetaan kilpailun toteutuminen. Tässä mielessä meidän pitää olla varmoja siitä, että jäsenvaltiot käyttävät eri lainsäädännöllisiä perinteitään ja infrastruktuurejaan mahdollisimman hyvällä tavalla. Ja jos tämä kerran on asetus, niin silloin se kieltäisi jotkut toimet, jotka, joihin nyt on kuitenkin ryhdytty, jotta voitaisiin nopeuttaa laajakaistan käyttöönottoa jäsenvaltiossa, niin silloin kyllä meidän pitää muuttaa tätä ja varmistaa, että tämä ei mitenkään tällaista estä, vaan tukea ja kannustaa. Ja siksi olen sitä mieltä, että kannattaa keskustella siitä, voitaisiinko tälle lainsäädäntöehdotukselle antaakin muodoksi direktiivi eikä asetus. Haluaisin kiittää Eh, puheenvuorosta ja odotan mielenkiinnolla jatko yhteistyötä esittelen kanssa. Grazie. Kiitoksia. Pilar del Castillo. Eh, thank you, eh, President. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös esittelijää. Hän on tehnyt hyvää työtä. Tässä on monia ajatuksia mukana ja varsin tervetulleita. Tällä hetkellä on va- valtavasti tullut ehdotuksia komissiosta te- aiheista, jotka liittyvät digitaaliseen alueeseen. Niitä taitaa olla kuusi tai seitsemänkin eri asiakokonaisuutta, joita nyt ollaan käsittelemässä, ja me olemme vielä lisänneet tähän viimeisen, joka tänään esiteltiin. Ja sehän vaikuttaa huomattavasti eurooppalaisiin televisiintämarkkinoihin. Jotta tämä kaikki tapahtuisi ja toteutuisi ja päästään, verkkoihin pääsy tapahtuu nopeasti, koska muutoin on aivan mahdotonta viedä loppuun näitä kaikkia tavoitteita, joita kuitenkin nyt ollaan työstämässä. Tartun muutamaan kohtaan, jotka minusta olivat mielenkiintoisia tässä ehdotuksessa, jonka esittelijä on tehnyt Esimerkiksi tarkistukset 3, 4, 18, ne kaikki pyrkivät parantamaan lupien myöntämistä myös Täällä pyritään varmistamaan tulevaisuuden ympäristön tarkistus 14 ja pyritään vahvistamaan myös riippumattomuutta kansallisten säätelijöiden kohdalla 21 ja 23 tarkistukset. Edelleen mielestäni on tämä laajakaista rakennuksen myös varsin tärkeä ehdotus pitää arvioida näitä mahdollisia byrokratisia seuraamuksia, joita syntyy suuremmista mm, kustannuksista ei pidä kuitenkaan unohtaa digitaaliagendaa. Sitä täytyy sitten mennä tavallaan pidemmällekin, mitä tulee vaadittuihin nopeuksiin, mutta minimissään pitää muistaa tässä digitaaliagendan suositukset. Ja vielä lopuksi tarkistus kaksi anteeksi, mm, ei kakkosesta viitasi siihen äsken se liittyy digitaaliagendaan, vaan siis tämä tarkoitus 20. Siinä puhutaan, äh, että, että varu, 20 tarkistus, kaikki äh, laitteet pant, tai varustettaisiin äh, sähköisesti kaikki julkiset rakennukset, kun ei tehdä eroa uusien olemassa olevien rakennusten välillä, mitä tulee näihin julkisiin rakennuksiin eikä myös määritellä sitä, mitä varten niitä käytetään tai kuinka suuresta hallinnosta on kysymys. Tätä pitää hiukan vielä sävyttää, koska tilannet vaihtelevat valtavasti. Mutta vielä lopuksi meillä kyllä tulee olemaan aikaa käsitellä näitä kaikkea tarkemmin. Mutta lopuksi haluan onnitella Editiä. Hän on tehnyt hyvää työtä ja on antanut meille paljon keskustelun aihetta. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Kollega Nibler. Sydämelliset kiitokset, puheenjohtaja. Voin saumattomasti yhtyä edeltävään puhujaan ja haluaisin heti eh, aluksi kiittää kollega Edith Herzogia hänen eh, esityksestään eh, ja alustuksestaan. Tämä on hyvä pohja keskusteluille. voin täysin jakaa kollega Herzogin ja Högmarkin analyysin ja myöskin kollega Herzogin innostuksen. Minäkin olin sitä mieltä, jos me emme onnistu levittämään laajakaistaa kattavasti eh, Euroopassa ensi vuosina, niin sitten me tulemme eh, menettämään kilpailukykyä Euroopassa. Me emme eh, voi hyväksyä sitä, siksi olen iloinen siitä, että että keskustelemme tästä näitä laajasti ja toivottavasti vielä tällä kaudella saamme jotain aikaiseksi. Haluaisin vielä kysyä kollegalta, ja Gunnar Högmar tästä jo puhuikin, ja Pilar de Castillo on sellaisia alueita maailmassa, jotka ovat hyvin pitkällä. Minä en itse ollut siellä, mutta kollegat valiokunnasta kävivät Etelä-Koreassa Mm, mitä siellä on tehty, jotta tämä nopea netti on saatu kattavasti käyttöön, mitä voimme oppia sieltä. Meidän tulisi keskustella tästä myös täällä. Nyt tänään ensimmäistä keskustelua varten haluaisin vain sanoa, että jäsenvaltioidenkin kehitys on hyvin erilaista. Myöskin se, miten teknisesti toteutetaan laajakaista yhteydet ja siksi uskon myös että on parempi saada aiko, luoda direktiivi eikä asetus, koska asetus ei anna tätä joustavuutta, jolla huomioitaisiin eri kehitystasot ja myöskin erilainen mentaliteetti. Joissain maissa esimerkiksi tällainen, siis Mobiiliverkko ei ole ollut mikään ongelma, kun taas Saksassa on aina perustettu kansalaisaloite jokaista mm, kännykkää tukiasemaa vastaan. Joten meillä taas ovat levinneet toisenlaiset äh, kaapeliverkot ja äh, pitäisi antaa vähän joustavuutta jäsenvaltioille. Odotan kovasti laajempaa keskustelua ja kiitoksia vielä esittelijälle siitä, että meillä on näin hyvä vakaa pohja, jonka hän on luonut ja meillä on hyvät kriteerit, joiden pohjalta voimme sitten päättää. Kiitoksia. Grazie, kollega. Kiitoksia kollega Niebler ja nyt komissio. <clears throat> Thank you. Kiitos. Hyvää iltapäivää. Ensin olemme kiitollisia siitä, että tätä asiaa käsitellään kiireellisesti. Tämä on todella tärkeää lainsäädäntöä. Tässä keskitytään juuri tärkeimpään tavoitteeseen. Me olemme todenneet, että joitain pullonkauloja on ja pyrimme puuttumaan niihin ja nopeasti. Näin juuri halusin sanoa nopeudesta ja kiireellisyydestä. Euroopan neuvosto joulukuussa pyysi meitä ehdottamaan jotain keväällä. Ja lainsäätäjiä pyydetään hyväksymään tämä ennen mandaatin loppua, joten kiitokset, että työtä on tehty nopeasti. Me teemme oman osuutemme tästä työstä ja toivomme, että voimme nähdä, että työ etenee yhtä nopeasti tästä eteenpäin. Tämä mahdollistaisi tämän kaiken hyväksynnän. Tämä liittyy myöskin tähän välineeseen. Asetusta on tarkkaan mietitty. Ja tämä säästää meiltä paljon aikaa siinä, miten tämä siirretään kansalliseen lainsäädäntöön. Meidän tavoitteemme on, että laajakaista saadaan digitaalistrategian puitteissa vuoteen 2020 viimeistään, joten tässä ei ole todellakaan aikaa hukattavana. Toivon, että voitte ymmärtää tämän ja tukea tätä lähestymistapaa ja siksi olemme määritelleet asetuksen hyvin niukaksi. Emme katso yksityiskohtaisesti sitä, miten jäsenvaltiot hoitavat monia asioita, kuten lupakysymyksiä. Me emme oikeastaan lupien myöntämiseen puutu. Tietokannoissa emme puhu siitä ollenkaan, miten jäsenvaltiot päättävät ja millä tasolla hoitavat nämä kysymykset. Emme puutu siihen, miten tietopankit hoidetaan. Me ehdotamme että huolehditaan joistain velvoitteista, jotka tästä suoraan syntyvät. Ja kuten esittelijä sanoi, aiemmin takaa lähinnä eri sektoreiden välisiä synergioita, joiden kautta voitaisiin mahdollistaa se, että laajakaista saadaan lähemmäksi kaikkia Euroopan kansalaisia. Tuskin meidän tarvitsee kaikkia kommentteja ottaa uudelleen esiin, mutta luvallanne pari huomiota itse sisällöstä. Olemassa olevat aloitteet jäsenvaltioissa ensin. Me olemme pyrkineet ottamaan tämän huomioon. Eli se, mitä Ruotsissa tapahtuu 95 prosenttisesti, todella voimme todeta, että tämä on ihan hyvä. Toivotaan, että parhaat käytänteet jäsenvaltiossa jatkuvat, koska me pyrimme tavallaan keräämään parhaat käytänteet eri jäsenvaltioista ja saamaan ne pohjaksi tälle asetukselle. Eli ei estetä mitään, mutta pyritään parhaiden käytäntöjen käyttämiseen, niiden parhaiden käytäntöjen, jotka tulevat vaikka Ruotsista tai Saksasta. Toissijaisuusperiaate sitten. Tämä on yksi esimerkki. Kaikkiaan muistaakseni 14 tai 15 lausuntoa parlamenteista neljässä. mielipide ei pääse tuohon 18. Olemme kaukana 18 keltaisesta kortista, vaikka neljään on nyt päädytty, ja me olemme keskusteluissa tällä hetkellä kansallisten parlamentin kanssa. Muuten olemme iloisia, että suhtaudutte aiheeseen niin vakavasti. Olemme valmiita totta kai auttamaan, jotta sopu saataisiin ensimmäisessä käsittelyssä. Kiitos. Kiitoksia. Kollega Herzog. Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat lukeneet tämän asiakirjan ja esittäneet kysymyksensä. Haluaisin reagoida kahteen asiaan. Ensinnäkin Angelikan kysymys liittyen laajakaistaan, joka voi joka kuitukkaapelia tai satelliittin kautta tai mobiiliverkossa. Minä vaihdoin lopuksi sitten kuitukaapelin, valokuitukaapelin laajakaistaksi, koska minulla on ihan sama, minkälaisia välinettä käytetään. Me haluamme vain, että kuluttaja saa laajakaistan. Jos meillä on satelliitti eh, tai mobiiliverkko, eh, pitää olla kuitenkin lähellä eh, kuitukaapeli, koska muuten käytetään liikaa radiotaajuuksia, näin olen ainakin ymmärtänyt. Sitten mitä edustaja Pilar de Castillo sanoi rakennuksista, meidän tarkoituksemme oli, että digitaalista 2020-agendassa tavoitteena on yhdistää kirjastot, terveyskeskukset, joten julkisten äh, rakennusten täytyy olla jotenkin äh, etusijalla tässä. Ja sitten tämä rakennus saa tietyn arvon ja siksi minulla on tämä tarkistus ajatus, että meillä on tällainen laajakaista talomerkintä. En tiedä, tuleeko tästä direktiivi vai asetus, mutta tiedän yhden asian. Tänä aamuna meillä oli PK-yritysten aamiainen ja siellä keskusteltiin REACHista ja yksi suurimmista esteistä pk-yritykselle maaseutualueella on se, että he tarvitsisivat laajakaista yhteyttä, jotta he voisivat olla mukana konsultointiprosessissa ekan kanssa. Ja sitten puhumme kemikaalilainsäädännöstä. Emme voi edes kuvitella, että voi olla suuri este se, että yritykset eivät pysty tekemään REACH-ilmoituksiaan, koska heillä ei ole laajakaista yhteyttä, joten tavoitteen täytyisi olla, että kaikille PK-yrityksille ja kotitalouksille saadaan pian laajakaista, koska jos emme siinä onnistu, niin sitten koko talous hidastuu ja pysähtyy ja pyytäisin teiltä yhteistyötä. Tästä tulee varmasti hyvä direktiivi ja me voimme saada sen vielä päätökseen. Kiitoksia. Bene, grazie la collega. Eh. Kiitoksia kollega Herzog. Ja nyt voimme mennä viimeiseen asian esityslistoon. Ja pyydän Markusta ja, ja herra Ilsa Godlovicia tulemaan tänne puheenjohtajan korokkeelle. Ennen kuin aloitetaan, muistutan kollegoita, koska tiedän, että heitä tämä kiinnostaa, että meillä on käytössämme 30 minuuttia tutkimuksen esittelyyn ja sitten meillä on ihan lyhyt keskustelu, jos on aika, eli 15 minuuttia kokonaisuudessaan tätä esitystä varten. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mrs. Sartori. Kiitoksia, Rova Sartori. Yritän puhua vähän lyhyemminkin. Kiitoksia. On ilo ja kunnia jälleen kerran olla täällä parlamentissa esittelemässä teille tutkimusta, jonka teimme itynnöstä. Olen Scott Markus, teen Saksassa tutkimuskeskusta työtä ja olen täällä mukana myös kollegani Else Jesevikovicin kanssa. Täällä on myös muita kollegani paikka, jotka ovat valmiita vastaamaan teille kysymyksiin myöhemmin. Tutkimus käsittelee Entertainment X jotta voitaisiin edistää laajakaistan käyttöä. Tutkimuksessa Thank you. Good. Works better when switched on. Thank you. On parempi, kuin tämä kuva näkyy. Tutkimuksessa pyritään arvioimaan kolme pääaluetta, määr, laajakannan määritelmää ja miten se on yhteydessä Euroopan politiikan tavoitteisiin tilannetta EU:ssa ja eri kulmilta tarkasteltuna. Ja myös, mitkä ovat laajakaista kysynnän moottoreita tänä päivänä, erityisesti korostetaan audiovisuaalisia palveluita. Tätä raporttia on nyt läpikäydyssä meistä. Kannatti vielä hiukan loppu käsitellä sitä ajatellen komission tekemiä ehdotuksia syyskuun 11. päivä te saatte pian tämän lopullisen version aivan pian. Kiitoksia kärsivällisyydestä. Avainhavainnot tästä tutkimuksesta. Ensinnäkin meistä Eurooppa pärjää aika hyvinkin, kun tarkastelee eri indikaattoreita. Kuitenkin on erityisiä heikkouksia, on tiettyjä kohtia, jotka tarvitsevat jatkuvaa huomiota ja tulen käymään näitä läpi seuraavien minuuttien aikana. Sitten toinen tär- laajempi kohta Vaikkakin paljonkin on tehty Euroopassa, jotta estettäisiin kysyntää laajakaista kysymyksissä mukaan lukien ne asiat, jotka mainitaan Rova Helsinki mietinnössä, niin paljon vähemmän on kuitenkin keskitytty tarjontaan, laakaistan tarjontaan. Ja tämä on yksi ihan päälöydöksiäkin tässä tutkimuksessa. Tässä on tällainen taulukko, joka osoittaa eri määritelmiä, joita käytetään eri maissa, mitä tulee peruslaajakaistaan. Tässä tarkoitukseni ei ole käydä läpi kaikkia näitä määritelmiä, jotka näette tässä. Mielestäni siinä ei olisi juurikaan järkeä, mutta avainkohta tässä mielestäni on siinä, että määritelmät ovat varsin erilaisia ja niillä on erilainen tarkoitus. Voi nähdä, että laaja peruslaajakaista alkuperäisessä digitaaliagendassa Euroopassa ei ollut niin kovin tarkkaan määritelty, mutta se oli noin 144 kilobittiä, eikä eritelty mitenkään äh, latausnopeutta ja ylöspäin nopeutta. Jos kolmas oikealta on tämä kokonaisnopeus, toinen alhaalta latausnopeus, toinen taas ylös ylöspäin suuntautuva nopeus, nämä kehittyvät sovellukset, nämä väärtelyt ovat siis erilaisia, niillä on erilaisia seuraamuksia ja vaikutuksia. Aivan erityisesti on tärkeää olla varsin varovainen näiden määritelmien kohta, kohden, äh, suhteen, koska niillä on laaja ristikkäisiä vaikutuksia myös. Tässä on vastaavia määritelmiä nopealle ja huippunopealle laajakaistalle. Voitte nähdä, että nämä tulevat eri, tiedot ovat eri maista ympäri maailmaa. Täällä on määritelmä, joita käytetään digitaalisessa agendassa ja täällä Euroopassa. Sitten on määritelmä, joita käytetään tutkimuksessa laajakaistan käytöstä. Niin kuin, sitten USA, sen määritelmiä on mukana, samoin Singaporesta, Uudesta-Seelannista ja niin edelleen on esimerkkejä. Erilaiset määritelmät erilaiset vaikutukset, erilaiset vaikutukset sikäli, mikä teknologia ehkä on käytössä, että saadaan tämä toivottu tulos aikaan. Kaiken kaikkiaan me olemme sitä mieltä, että tämänhetkinen digitaalisen agendan tavoite Euroopassa mitä tulee yleiseen peruslaikaista kattavuuteen vuoteen 13 mennessä ja 30 megabitin tavoite vuoteen 20 mennessä ja niin edelleen. Mielestäni nämä ovat sopivia tavoitteita, mutta olemme kuitenkin sitä mieltä, että monet näistä vielä tarvitsevat lisää selvennystä ja hienosäätöä, ja niihin, siihen pyrimmekin tässä edelleen. Niitä täytyy tarkastella varovasti muutoin tehdään vääriä hoitopäätöksiä. Mitä tulee nopeuteen, nopeuden määritelmä ei ole kovinkaan selkeä, ei ole koskaan ihan selvää, onko se tämä mainostettu nopeus vai todellinen nopeus. Me olemme sitä mieltä, että kaikkein sopivinta olisi käyttää nopeusvalmiutta tai kykyä terminä. Se on se nopeus, johon laajakaista pystyy käytännössä. Usein se on sama, mutta ei aina sama kuin se, mitä mainostetaan. Mutta olemme myös sitä mieltä, että täytyy kiinnittää huomiota siihen, että tämä todellinen käyttönopeus, jonka käyttäjä kokee, sopii hänen odotuksensa kanssa yhteen ja täyttää myös vaatimukset suhteessa tähän mainostettuun nopeuteen. Sitten peruslaajakoston kohdalla meistä on sopivaa määritellä sitä tällä hetkellä tasolla, jotka ovat ihan samat kuin USAssa, 4 megabittiä latausnopeutta ja sitten 1 megabitti nousevaa nopeutta. Olen myös sitä mieltä, että pitäisi olla joukko lisätekijää, joita otetaan huomioon määritelmissä tavoitteissa Euroopassa. Yksi on laatutavoite. Ja aivan erityisesti olemme sitä mieltä, että laajakaistan pitäisi pystyä kannattamaan ääni, video, soveltuksia, joten no, nopeasti geosynkriset satelliitit mielestämme eivät sovi alueille, jotka voidaan hoitaa jollakin muullakin tavalla. Kuitenkin realistisesti ajatellen on osia eurooppalaista aluetta, jotka ne saavuttavat, ja meissä tällaiset geosynkronoitussatelliitit voivat silloin olla täysin hyväksyttäviä, muutoinhan syntyisi turhia kustannuksia, kohtuuttomia sellaisia. Lopuksi vielä olemme sitä mieltä, että se vaatimus, että laikasta saatavuuden pitäisi olla avoin, sen pitäisi kuulua tähän laajakasta tavoitteen määritelmään. Niin kuin näette, se on vähän niin kuin puitedirektiivin artikla 8 todetaan. Mitä tulee sitten nopeaan laajakaistaan, meistä 30 megabitin sekuntinopeus on täysin sopiva. Meistä se, sitä pitäisi täydentää vielä nousevalla nopeudella ja yleisesti ottaen tämä pitäisi olla yksi neljäsosa tästä latausnopeudesta. Se olisi minimivaatimus 7 megabittia nousevaa nopeutta. Yleensä se on kyllä saavutettavissakin. Me tuemme 100 megabitin tavoitetta myös meistä 50 prosentin käyttöaste on varsin haastava, mutta silti tämä on meistä hyvä pyrkimyksenä ainakin. Yleisesti ottaen suosittaisimme sitä, että määritellään käyttöaste ö, kotitalouksena mieluumminkin. Aivan Erityisesti olemme tässä suositelleet sitä, että kiinnittäisiin enemmän huomiota mobiiliin, mobiiliin laajakaistaan. Digitaaliset tavoitteet ovat tavallaan tästä aivan hiljaa. Tämä ei ole mikään teknologisen neutraaliuden kysymys, vaan pikemminkin tässä rinnakkaistutkimuksessakin on määritelty, että pääsy sovellutuksiin mistä tahansa, milloin tahansa on tärkeää ja siksi liikkuvuus, mobiilius on varsin tärkeä palvelun tarjonnassa. Vielä lopuksi ja varsin merkittävällä tavalla, vaikka yleinen suosit, suosituksemme on teknologisesti neutraali teknologia mahdollisimman pitkälti niin pitkään kuin se on mahdollista, niin kuitenkin voidaan myös todeta, todeta se, että keskiaikavälillä kannattaisi miettiä, voisiko olla joku lisätavoite, esimerkiksi valokuitokaapeleista olla sopiva tavoite. Ja syy, miksi tämän otamme esille, on, että on olemassa sellaisia skenaarioita, jolloin valokuilukaapelin puute voisi osoittautua ongelmalliseksi, kun tarkastellaan maita, joissa on paljon valokuitukaapeleja käytössä, emme oikeastaan näe tästä kyllä mitään todisteita. Tämä on monimutkaisempi kysymys, joka liittyy oikeastaan siihen, miten arvioidaan riskejä, jotka liittyvät e- asiassa etenemiseen. Ehkä tunnettekin nämä kuvat. Tässä on kyse tämän päivän laajakaista kattavuudesta. Tässä on tietoja vuodelta 2012. 2013 raportin tietoja ei ole vielä julkaistu, mutta saimme nämä kuitenkin. Yleisesti ottaen tästä voitaisiin todeta, että peruslaajakaiston kohdalla tämä käyttöaste on varsin hyvä. On, on ero et, lännen idän välillä. Uudet jäsenvaltiot, joilla historiallisesti ei ollut televiestintäverkostojakaan niin hyvällä tavalla kuin lännessä oli tilanne. Mutta jos tarkastelee tätä nopea laajakasta löytyy oikealta ja vasemmalla on tämä tavallinen laajakaista. Tässä on eroja. Mitä tulee nopean laajakaistaan, monet uusista jäsenvaltioista itse asiassa ovat aika hyvässä tilanteessa suhteellisesti, aivan erityisesti jäsenvaltiot, joilla historiallisesti oli varsin vähä, he, heikko kupariverkosto. Ne, ehkä ovat käyttäneet että tässäkin on eroja idän ja äh, lännen, pohjois- ja etelän välillä, mitä tulee seuraavan sukupolven verkkoihin. Mutta pääkysymys pitkälti on se, että puutteet maaseudulla ovat edelleenkin ilmeisiä. Tässä on tietoja, jotka ehkä tunnette, mutta kannattaa kuitenkin hiukan tätä läpikäydä. Tämä liittyy siihen, missä määrin laajakaista palveluita on käytössä kiinteässä muodossaan OECD-maissa. Mitä tulee yleisyyteen, käyttöön, Eurooppa on aika hyvässäkin tilanteessa. Suurin osa näistä edeltäkävijämaista tai huippumaista on eurooppalaisia, poikkeuksena tietysti Korea. Monet maat, joita yleensä tulee mieleen, kun ajatellaan pääkilpailijoinamme, kuten USA, Japania, Australia, Uutta-Seelantia, ne ovatkin tällä keskivaiheella vain. Yleisesti ottaen kehittyneet taloudet kehittyneet taloudet läntisessä Euroopassa – kaiken kaikkiaan ovat täällä huippupäässä kuvaa. Jossakin muissa jäsenvaltioissa, joissain etelän itä, idämaissa on alhaisempi penetraatioaste, mutta kun otetaan kokonaiskuva, niin mitä tulee yleisyyteen, laajakaistan yleisyyteen, perpuun tässä peruslaajakaista, niin Eurooppa ei ollenkaan pärjää hullummin. Katsotaan sitten myös hintoja. Tässä on nopean laajakaistan hintoja. Ja kun otetaan asia kokonaisuudessa, niin tässäkin Eurooppa itse asiassa pärjää ihan ok. Kukaan ei tietysti lyö Korea, Etelä-Korea ylittää oikeastaan mitkä tahansa vertailut. Mutta jos sitä vertaa, jos Eurooppa vertaa moniin muihin, kuten USAhan, UT-Seelantiin ja niin edelleen Kanadaan, niin eurooppalaisesti ottaen pärjää hyvin hintoinkin kohdalla. Tämä vaikuttaa sekä hyvin että huonosti. Hyvä asia kuluttajan kannalta, tuottajien kannalta vähemmän hyvä asia, vahvasti hinnat. Sitten kun katsotaan kokonaiskysymystä, onko Eurooppa jäämässä jälkeen tai onko se jäänyt jälkeen, mitä se tarkoittaa, on tärkeää tarkastella ei vain nopeutta, jo, jo, jonka on mahdollista, vaan myös sitä tapaa, jolla laajakaistaa käytetään. Ja tässä meillä on kuva, joka perustuu tiet, siskon antamiin tietoihin. Jo, tieto vuodelta 2012. Jos katson näitä tietoja, niin tulee selväksi, että verkoston käyttö ei liity vain laajakaistan nopeuteen, En voi nyt oikein osoittaa tässä mitään. Siis vasemmalla on Japan, sitten Etelä-Korea, USA, sitten monia, Australia uusi, Seelanti, sitten eurooppalaisia EU-jäsenvaltioita. Ihan äärimmäisenä oikealla on Iso-Britannia. Varsinainen kulutus ei juurikaan liity laajakaistan nopeuteen, joka on kyseisessä maassa saatavilla tai taloudessa tai työpaikan saatavilla. Te tiedätte, että esimerkiksi japanilaiset täällä vasemmalla kuvassa ja sitten taas täällä oikealla. Siinä on aika jännä ero ja sitä tukee myös munkinlaiset todistaineet ja tiedot. Japanilainen laikastan kulutus per henkilö on alhaisempaa kuin Isossa Britanniassa itse asiassa. Ja tämä on hiukan odottamatonta, mutta tätä on kyllä varsin hyvin todennettu ja perusteltu. Ja kaikissa näissä palkeissa vaaleansininen osuus edustaa videosoveltuksia ja sitten violetti kaikkia muita internet- ja IP-toimia. Vaaleansininen siis edustaa suurta osaa koko laajakaista käytöstä ja teidän pitäisi myös panna merkille, että on eroja, ma- maat eroavat toistaan USAssa, videoosuus on valtaisa. Yhdessä kuningaskunnassa olen voinut todeta, että kokonaislaajakaistan käyttö on korkealla tasolla, niin siellä on myös varsin paljon videon käyttöä. Saattaa olla, että tässä eri ohjelmilla ne omat merkityksensä, mutta videolla on kuitenkin suuri merkitys, riippumatta sitä, miten sitä nyt erittelee. USAlla edelleen on suuri kulutus verrattuna muihin maihin, mutta todennäköisesti se ei joudu vain la- äh, kaistan leveydestä, vaan tietomme osoittavat, että kaista leveys laajakaistassa USAssa on hiukan alhaisemmalla tasollakin kuin Euroopassa tilanne on, vaikkakin heillä on hiukan korkeampi valokaapelin yleisyysaste ja myös kaapeleita on enemmän. Todennäköisesti USAssa ei tämä liity pelkästään nopeuksiin, vaan myös moniin muihin internetin liittyviin tekijöihin. Ollaan ensimmäisenä mukana tai jossakin uudessa asiassa ja niin edelleen. Pääasia on, että laajakaistan leveys on tärkeä tekee, ilman sitä ei pääse mihinkään. Se mahdollistaa monia, mutta se on yksi monista mahdollisista, mahdollistavista tekijöistä, jotka va- va- mahdollistavat internetin käyttöön. Sitten toinen ulottuvuus tästä perä, perässä tulemisesta. Viittaan tähän rinnakkaiseen tutkimukseen, joka tehtiin kaikkialla toimivista kaupallisista ja sähköisistä viranomaispalveluista. Tämä tutkimus tehtiin IMKO-valiokunnalle. Tässä johtopäätöksenä oli se, että huippu, eurooppalaiset maat ja muut, muun, muun maailman huippumaat eivät nyt kovinkaan paljon eroa esimerkiksi sähköisissä viranomaispalveluissa. Euroopalla on kuitenkin valtava ongelma sähköisessä viranomaispalveluissa, koska Eurooppa on niin hajautunut, mutta nämä ovat kysymyksiä, jotka meidän mielestämme ovat kroonisia ja systeemisiä ongelmia Euroopassa, Euroopan unionissa. Joten tässä todella tarvitaan lisäponnisteluita. Hyödyttäisiin kyllä siitä, jos laajakaista olisi yleisemmin käytettävissä, mutta muitakin toimia kyllä tarvitaan. Tämä kuva yrittää antaa yleisen kuvan Euroopasta ja saattaa sen vähän perspektiiviin. Ihan täällä eniten vasemmalla on seuraavan sukupolven kattavuudesta tietoja. Belgia, Ranska, Saksa. Sitten on jotakin globaalia kilpailtausta Australia, Kanada, Japani, Korea, Uusi-Seelanti, Singapore ovat täällä alaosassa. Vasemmalla on äh, tämä kotitalouskattavuus. Sitten on joitakin maita, jotka selvästikin pärjäävät paremmin kuin monet Euroopan maat. Kun sitten puhuukin nopean laikastan omaksumisesta tai käytöstä, tässä erot ovat vielä suurempi. Tässä Euroopalla selvästikin on hankaluuksia. Sitten nämä kaksi seuraavaa py- pylvästä. Tässä puhutaan no, nopeista valokuitukaapeleista ja sitten niiden käyttöasteesta. Tässä on selkeä kuilu Euroopassa ja kuilu vielä kasvaa ö, käyttöpuolella verrattuna tähän kattavuuteen. Sitten oikealla puhutaan asiasta, josta puhuin hetki sitten, nimittäin tämä varsinainen nopeus, joka saadaan. Ja tässä Eurooppa pärjääkin aika hyvin. Monet maista, joita pidämme edistyneinä näissä asioissa, vaikka Australia ja uusi ovat vielä varsin alkuvaiheessa, mitä tulee huippunopeuksiin. Ne nopeudet eivät ole kovinkaan korkeita. Euroopassa nopeudet ovat jopa korkeampia kuin USAssakin tietojen mukaan, joita on saatu, saatu eri lähteistä. Kun sitten sitten eurooppalaista politiikasta toimintatavoista. On erilaisia myyttejä ja teorioita, jotka vievät täällä toimintaa eteenpäin. Onko Eurooppa jäänyt jälkeen seuraavan sukupolven verkkojen saatavuudessa? Kyllä ja ei. Hiukan epätasapainoisuutta on, mutta periaatteessa aika hyvin täällä pärjätään, mutta hiikkoksia kuitenkin löytyy. Onko televiesintäsektori ongelmissa? No kyllä ja ei tässäkin. Tuotto on vähentynyt, osakkeiden hinnat laskeneet, mutta varsin erilaisia tuloksia kuitenkin saadaan eri yrityksistä voiko politiikka nopeuttaa seuraavan sukupolven verkkojen käyttöä. En usko, että tässä pelkästään onnistutaan säätelypolitiikan kautta. Tässä tarvitaan erilaisia yhdistelmiä. Saadaan vaikutusta sitten videosta. Erittäin laaja osa eurooppalaista. Tämä violetti edustaa video, videopuolta Euroopassa. Sitten mitä tulee poliittisiin toimiin audiovisuaalisessa valvoissa. Kun ajatellaan audiovisuaalisen sisällön merkitystä, mm, tässä pöytään yksin, pitäisi yksinkertaisesti tekijänoikeuksia ja niin edelleen. Se on, pitäisi varmistaa, että over the top toimijat eivät, niitä toiminta ei estetä. Olen myös sitä mieltä, että voidaan, tarvitaan uusia toimijoita, toimijoita, ei vain että over the top toimijoita, vaan myös laajempia operaattoreita, ja niidenkin nekin saattavat olla sen uusia toimijoita. Nämä ovat monimutkaisia kysymyksiä, niihin täytyy kiinnittää hiukan vielä lisää huomiota. Sitten tässä on Firenzelainen tutkimus. Siinä oikeastaan väitetään niin, että kysyntäpuolen toimenpiteet voisivat vaikuttaa enemmän kuin aikaista on yleisemmin käytössä kuin nämä tarjontaa vaikuttavat vaikutukset. Ja tämä vaatii suurempaa huomiota Euroopan tasolla. Sitten vielä lopuksi muutamia suosituksia, joita en, ehkä tässä kaikkein tärkeintä on, että pitäisi, jos poistetaan yleispalvelu ja erityisesti valtion tuet olisi hyvä, tämä meistä jää, tätä kautta voitaisiin, niin tässä puhuttiin kohtamista hinnasta, siihen pitäisi tarttua, mutta tämä tarvitaan myös muita tukitoimia sitten hiukan vielä eteenpäin. Olemme myös sitä mieltä, että edustetettu asetus, jota äsken esiteltiin, on tärkeä. Ja jos sitä vielä sopeutella parannetaan, niin sen täytäntöönpano on varsin tärkeä toimenpide meistäkin. Ja nyt voin päättää puheenvuoron tähän. Kiitos. Grazie molte, signor Kiitoksia oikein paljon tästä tärkeästä alustuksesta. Olen pahoillani, että eh, minun täytyy tätä aikaa vähän tässä eh, tarkkailla. Annamme teille kyllä enemmän aikaa. Ja nyt annan puheenvuoron edustaja Katovicelle. Ah, me, teillä on vain yksi esitys. Minä sain eh, toisen tiedon. No niin, nyt meillä on sitten aikaa puheenvuoron Edit. Kiitos oikein paljon. Minä haluaisin onnitella hyvin tehdystä työstä. Toivon, että kaikki parlamentin jäsenet saavat nämä tutkimustulokset käyttöönsä. Haluaisin kiitellä siksi, että jo ennen kuin esitys saatiin, niin hyvin tarkkaan sain tietoa siitä, miten mietintö voitaisiin parantaa. Tämä, mitä te sanoitte, on hyvin tärkeää. Tämä luo kilpailukykymme pohjan. Ja tästä aiheesta keskustellaan niin usein täällä Euroopan parlamentissa, mutta jotenkin ei pystytä mittaamaan sitä, minkälainen vaikutus, minkä suuruinen vaikutus ehdotuksellaan Euroopan talouteen. Tämä olisikin yksi minun kysymyksistäni, niin miten saataisiin tietää ihan määr, määrällisesti, minkälaisista summista on kyse. Toiseksi te osoititte, miten tärkeä videosisältö on audiovisuaaliala tässä. Usein ihmiset ajattelevat, että videosisältö on ihan vain viihdettä. Mutta luultavasti videosisältö, jota olen nähnyt esimerkiksi Etelä-Koreassa, Japanissa ja muualla, niin tämä tällainen audiovisuaalisisältö ei ole niinkään paljon pelkästään viihdettä. Eli onko meillä nyt jotain tietoa siitä, miten tässä jakautuu tämä tavallaan viihteen puoleen siihen, miten tuetaan talouskasvua. Onko tässä jotain täsmällisempää tietoa tarjolla? Kysyisin vielä tästä asetuksesta ja synergiasta muiden teollisuuden alojen kanssa. Se on niin valtavan tärkeää. Meidän on ajateltava kaikkia kotitalouksia ja minä pyrin motivoimaan saman liikkeelle pelaajat, jotka voivat osallistua yhteistyöhön, mutta joita kiinnostaa ehkä myöskin läheisempi yhteistyö tietyn sektorin kanssa. Eli minkälaisia synergiaetuja tässä on? Ei ainoastaan niin, että lähdetään yhdessä kaivamaan jotain, vaan minkälaista muuta yhteistyötä voitaisiin ajatella. Kiitos. Grazie, Edith Herzog. Kiitoksia, Edith Herzog. Edustaja De Castillo. Well, thank you for the report. I think... Kiitoksia tästä raportista, varsin hyödystä tietoa meille. Haluan todella syventyä siihen ajan kanssa. Te sanoitte selvästi, että laajakaistan nopeus ei ole niinkään tai ei ole ainoa tekijä, joka, jolla on merkitystä. Se kuitenkin mahdollistaa tällaiset sovellutukset, mutta tarvitaan muitakin. olette puretun tähän asiaan. Mitkä ovat näitä muita päämahdollistavia tekijöitä, jotta todella voidaan tarttua kaikkiin, kaikkeen potentiaalin laajakaista yhteyksissä? ja mikä ero on sitten nopealla, erittäin nopealla yhteydellä ja niin edelleen. Mitkä teidän mielestämme ovat näitä muita päätekijöitä nopeuden lisäksi? Tietysti on varsin selvää, että kasvu ja taloudellinen kilpailukyky ja laajakaistan yleisys ovat yhteydessä, samoin laajakaistan nopeus, ne ovat yhteydessä. Voisitteko hiukan syventää tätä puolta vielä, jotta saamme ehkä paremman kuvan vielä tekijöistä, jotka, joilla on merkitystä kilpailukykyyn. Kiitos. Grazie. E, ci sono altri... Kiitoksia. Onko muita puheenvuoroja? Jos ei muita puheenvuoroja ole, niin sitten annan puheenvuoron komissiolla. Ja minäkin haluaisin e, pienen kommentin tehdä. Voin sanoa herra Markukselle, että tutkimus on varmasti mielenkiintoinen mutta me tarvitsemme myöskin vähän syventämistä, koska tässä syntyy paljon kysymyksiä. Haluaisimme tiettyä tietoja tietää. Tämä erikoinen tieto, jonka sanoitte, että mitä tulee laajakaistoon tällaiseen kiinteään laajakaistaan. Ehkä tämä on se syy. Sellaiset maat, jotka ovat hyvin kehittyneet, Yhdysvallat, Japani niin poispäin ovat vain puolet tästä. Minun maani on ihan tuolla päässä. Sen tiedän, ettei se ole levinnyt kovin paljon, mutta sitten hintojen kohdalla me olemmekin kolmannella sijalla. No, monta erikoista asiaa. Ja sitten tämä toinen kysymys, jonka nostitte esiin, videot. Ja nyt me keskitymme pelkästään tähän laajakaistaan eh, kehitystekijänä, mutta olisi mukava nähdä myös muut tekijät. Ensinnäkin haluaisin tukea näitä kysymyksiä, jotka on tehty. Ja sitten toiseksi haluaisin kysyä eh, osastolta, joka on tämän tutkimuksen tilannut, voisiko se antaa meille jonkinlaisen yhteenvedon näistä tiedoista ja johtopäätöksistä jotta meillä olisi selkeitä viestejä. Minä en voi ehkä syventää kaikkia asioita, joita haluaisin syventää. On kovin ikävää, että näkee tutkimuksen, josta voi olla paljon hyötyä, mutta sitten minulla henkilökohtaisesti ei ole aikaa käydä sitä niin läpi. Tämän pyytäisin, että joka on tämän tilannut tämän tutkimuksen, tämän hyvän tutkimuksen, tehdä siitä jonkinlaisen yhteenvedon meille. Ja sitten ihan lyhyesti, koska me hyväksymme tämän asetuksen, joka täällä mainitaan. Mm, Edith Herzogil mm, ja meidän työssämme tämä sitten voitaisiin nähdä. Pyydän teille, annan teille aikaa vastata, ei liikaa, ja sitten palaamme tähän asiaan sitten, kun olemme saaneet vähän lisätietoja. Kiitoksia. Thank you very much and thank you all for your very kind... Kiitos oikein paljon, kiitos oikein ystävällisistä sanoista. Mitä lisäsyvyyteen tulee, toivottavasti sitä löytyy itse tutkimuksesta. Kuten sanoin, se on lopputarkastelussa ja tekstiä on noin pari sataa sivua ja siitä tulee melko selkeästi näin siis pisin tutkimus, jonka olemme kirjoittaneet tämän valiokunnan nimissä joten varmasti siitä löytyy lisää tietoa. Kysymykset ovat monimutkaisua, tuskin täydellistä vastausta voin antaa, mutta muutama seikka kuitenkin. Ensin edustaja Herzogin kysymys, miten mitataan kasvupotentiaali ja sosiaalitaloudelliset vaikutukset, hyödyt nopeasta laajakaistasta. Tästä on jotain tekstissä, siihen Siinä viitataan kuitenkin aikaisempiin tutkimuksiin, joita on tehty tällä saralla. Euroopan komission nimissä on tehty aivan hyödyllinen tutkimus viime vuonna, joka liittyi laajakaistan arvoon, siis Masonin tekemään. Siinä otettiin erilaisia mahdollisuuksia mitata, mitä etuja on nopeasta laajakaistasta. Sosiotaloudellista arvoa, laajakaistan arvoa, pyritään arvioimaan monissa tutkimuksissa, mutta tämä on oikeastaan ainoa, joka pyrkii mittamaan, mitä ylimääräistä hyötyä saadaan nopeasta laajakaistasta. Melko suurista luvuista on kyse, mutta yksi, yhdestä tutkimuksesta on kyse. Menetelmä kaiken kaikkiaan on melko hyvä, mutta kyllä näihin kohtiin liittyy paljon epävarmuustekijöitäkin edelleen. Kysyitte videosta, linkeistä, mitä tapahtuu, mikä on tärkeää Euroopassa Paljon tapahtuu videon ajalla kaiken kaikkiaan. Siirrytään 3D ja enemmän interaktiivisuuteen. Yksi asia, joka Euroopassa pitäisi muistaa, on asia, joka tuli vastaan tutkimustyössä komissiota ajatellen Media 2007 ohjelman yhteydessä, miten tuetaan eurooppalaisia audiovisuaalimedioita. Eurooppa kaiken kaikkiaan pirstaloitumisen takia monia kieliryhmiä, monia jäsenvaltioita ja näin usein tarjotaan audiovisuaalimediaa tai elokuvia ainoastaan yhtä aluetta tai yhtä kieltä varten. Hyvin vähän videotuotannosta kohdistetaan ikään kuin Euroopan laajuisen levitykseen. Tämä on yleinen heikkous audiovisuaalialalla Euroopassa. Yleensä ajatellaan tätä laajakaistan puolelta – Voitan, voitaisiin ajatella kuitenkin, että jos mediat eivät toimi niin tehokkaasti, esimerkiksi maat, joissa kaikki eivät ole englannin puhujia, eurooppalaiset tuottajat tuottavat ehkä enemmän elokuvia kuin Hollywoodissa, mutta ansaitsevat vähemmän rahaa. Pirstaloitumiseen liittyviä monimutkaisia kysymyksiä tässä on ratkottavana. Ja sitten synergia muiden energialojen, anteeksi, muiden alojen välillä. Sen lisäksi, että lähdetään yhdessä kaivamaan jotain, en tiedä, ehkä vielä voi tähän puuttua sen jälkeen, kun olen lopettanut. Edustaja Castillon kysymys muista tekijöistä. Mitä sinne internetin valmiuteen muuta liittyy? Varmasti on monia muitakin tekijöitä, jos katsotaan Koreaa esimerkkinä. Se tuntuu selviämään valtavan hienosti kautta linjan, oikeastaan millä tahansa mitattuna. Tilanne näyttää loistavalta ja siellä on lähestetty hyvin laajalta kannalta tätä ongelmaa ja myöskin niin, että viranomaiset ovat puuttuneet tähän paljon. Hyviä tuloksia näin saadaan oikeastaan kaikilla saroilla. Käsittääksemme kyse ei ollut siitä, että tuetaan tuota ihan viimeistä linkkiä, mutta kuitenkin kuitukaapelit suurempi, suurimpien kaupunkien välillä ja e-hallintokysymysten osalta on oltu hyvin varhain liikkeellä. Eli hyvin monin eri mittarein siellä pärjätään hienosti. Tietenkin on pohdittava ammattitaitoista työvoimaa – ja ennen kaikkea myöskin sitä, minkälainen digilukutaito kansalaisilla kaiken kaikkiaan on, kun puhutaan siitä, että tuetaan kysyntäpuolta niin digitaalisen lukutaidon lisääminen kansalaisten joukossa on varmasti hyvä asia pohdittavaksi, ehkä jossain maissa enemmän kuin muissa. Eurobarometrin mukaan esimerkiksi nähdään, että henkilökohtaisia tietokoneita on eri maissa hyvin eri suurissa määrin jäsenvaltioiden kesken, siis on suuria eroja. Tuskin siis on yhtä vastausta, mutta monia eri vastauksia varmasti vastausosia. Jos Yhdysvaltoja ajatellaan, niin siellä on tällainen etu siitä, että on lähdetty ensimmäisenä liikkeelle, netti alkoi ja niin edelleen. Eli tavallaan juuri ammattitaitoista työvoimaa on paljon ja siellä on siksi niin hyvä asema laajemmin monien sovellusten edistäminen on asia, joka nähdään tässä yhteen sopivana tavallaan kysynnän edistämisen kanssa. E-hallinto esimerkiksi ei tunnu ajavan suurta kysyntää laajakaistan osalta, mutta osana tällaista suurempaa virtuaalista verkkoa, niin siinä on varmasti ihan järkeä, mutta se, siihen en nyt voi lätkäistä mitään erityistä lukua, mutta kyllä siinä varmasti järkeä on. Oikeasti liittyen siihen, mitä sanoin, siihen, miten paljon tietokoneita on käytössä Korean osalta, monet eivät tiedä sitä, että ADSLn käytön osalta, vaikka Korean hallitus ei tukenut laajakaistaa, niin ihan kunnon tietokoneita annettiin, tai niille annettiin tukea. Ja tällä tapaa lähdettiin liikkeelle. Sitten vielä puheenjohtajan kommentit. Jälleen kerran sanoisin, että että löydätte paljon enemmän tietoa sieltä raportista, mutta johonkin meidän oli pistettävä siellä piste, mutta kyllä siellä paljon on jo tavaraa. Sitten kysymykset, miksi jotkut maat ovat siellä rankingin keskivaiheilla. Monia eri tekijöitä tähän on varmasti vaikuttamassa. Yksi, mikä haittaa ehkä Yhdysvalloissa, on se, miten hinta vaihtelee. Eli jos jotain saa halvalla, sitä yleensä ostetaan enemmän. Eli luultavasti hyödytään osittain siitä, että laajakaista hinnat ovat melko matalalla tasolla ja siksi kuluttajat tuntevat saavansa melko hyvällä hinnalla melko hyvää laatua. Tämä on johtopäätös, joka voitiin tehdä kaiken kaikkiaan. Käytettävissä olevat nopeudet ovat ihan hyviä jotain aukkoja on ehkä siihen, mitä nopeuksia mainostetaan, mutta joka tapauksessa. Sitä tuntuu, että kaiken kaikkiaan tutkimuksen viesti on se, että tämä on erittäin monimutkainen ekosysteemi. Nopeudella on keskeinen merkitys, mutta se ei ole ainoa tärkeä tekijä. Näin uskon, että olen vastannut niin paljon kuin osasin. Nämä ovat kaikki laajoja kysymyksiä. Kiitos. Grazie. Eh, penso... Kiitoksia. Haluaisin vielä kerran kiittää tutkimuksen laatioita ja myöskin temaattisen yksikön edustajia ja kiitän myöskin näistä ennakoinnista. Toisaalta me haluamme syventää, toisaalta me haluamme yhteenvetoja. 250 sivua on mm, kovin paljon. Joku varmaan tekee sitä yhteenvedon meille. Kiitoksia kaikille kollegoille, jotka ovat jääneet tänne ja työntekijöille. Muistutan siitä, että seuraavat kokoukset ovat Itarille 25. syyskuuta ja aamupäivällä iltapäivällä ja sitten 26. syyskuuta aamulla. Ja samana päivänä iltapäivällä on Envien Itren yhteiskokous. Te löydätte sitten ähm,